Okei. Okay. bonjour! Hyvät kollegat, hyvää huomenta kaikille. Tiedän, että minä olen 15 minuuttia myöhässä. Nyt olen paikalla. En minä kuitenkaan herännyt myöhässä, niin kuin voisi luulla. Minulla oli aamiainen, joka venähti. Työaamiainen. Monsieur, Monsieur Marinescu, vous êtes venu à temps, c'est Se on hyvä. Ovat, ovatko kaikki täällä muut tulleet ajoissa tänne? No, ei nyt tässä enetä, enempää sitten hukata aikaa, kokousaikaa. Eilen koordinaattorit tekivät päätöksiä ja eilisiltaisessa kokouksessamme te voitte löytää niistä päätöksistä sisältöä, niin kello 12.30 mennessä nämä päätökset tulkitaan hyväksytyiksi, jos ei niihin tule vastalauseita. Ja nyt, kun te kuitenkin olette odottaneet, niin aloitetaan äänestys heti. Onko meillä täällä riittävästi äänestäjiä paikalla? Testataan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Loistavaa. Kai riittävästi on jäseniä paikalla. Eli voimme aloittaa. Ensinnäkin aloitamme vastuuvapaus 2016 komissio. Valmistelija oli Demonte. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole ihan selkeätä. Tarkistus 12, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12. Hylätty. Tarkistus OA1. Suullinen tarkistus puolesta. A, hetkinen, hetkinen. Onko vastaväitteitä tälle tarkistukselle? Marinesku, hienoa. Kukaan ei vastusta teidän suullista tarkistusta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää Hyvä. Hölöttö. Koko tekstistä äänestämme näin sähköisesti. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäseitsemän puolesta, neljä vastaan. Rouva de Monte, teidän tekstini on hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten jatkamme. Euroopan unionin rautatievirasto. Ferberin mietintö. Huomenta, herra Ferber. Kaikki hyvin? No niin, hyvä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja nyt äänestä. Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 11. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ile ad... Hyväksytty. Suurella enemmistöllä edustaja Ferber, onneksi olkoon. Jatkamme. Edelleen herra Ferberin kanssa Shift to Rail. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, kolme vastaan. Selvästi hyväksytty. Onneksi olkoon taas edustaja Ferberille. Nyt me jatko, jatkamme edustaja Dalundella ja EASalla. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme heti koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Edustaja Dalunde, teidän mietintönne on laajalla enemmistöllä hyväksytty. Sitten jatkamme eteenpäin. Euroopan meriturvallisuusvirastosta. Edustaja Meisner on esittelijänä tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestämme heti koko tekstistä. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, kaksi vastaan. Loistavaa, edustaja Meisner. Tämäkin hyväksyttiin selvällä enemmistöllä. Le rapport. Cesar vastuuvapaus 2006 tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tar- Nyt äänestämme koko tekstistä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, kaksi vastaan. Salva de Monte, erittäin surlainen hyväksytty. Hienoa. Alors, c'est mon rapport <laughs> sur les statistiques du rail. Il n'y a qu'un vote. liikenteen tilastoista minun oma mietintöni. Tästä on vain yksi sähköinen äänestys. Kuka puolustaa tätä tekstiä? Eli äänestämme tästä tekstistä kokonaisuudessaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 41 vastaan, puolesta yksi vastaan. En tässä nyt lähde etsimään kuka äänesti minun tekstiäni vastaan. Me jatkamme. Sitten siirrymme eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykäitä liikennejärjestelmiä varten. Edustaja Ujelin mietintö tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole ihan selkeää. Nyt äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 51. Äänestys päättyy. Tarkistus 51 hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Envi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80, 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 4 puolesta vastaan tyhjää. Sosialistit eivät nyt osta kättään reippaasti. Puolatteko vai? Kyllä. Ilmeisesti. No mutta tarkistamme sähköisesti. Libe 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, eli hyväksytty. Libe 2, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Libe 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää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 Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Öö, tarkistus 140 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Eli sa- tarkistus 140 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 170 puolesta vastaan tyhjää vähän epäselvää. Äänestämme sähköisesti tarkistus 170. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Et c'est adopté. Hyväksytty. Tarkistus 173 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No, tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistus 173. Äänestys päättyy. Te ihan oikeassa olitte. Hylätty. Envi 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty.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 Onneksi olkoon kaikille. Ja näin olemme saaneet äänestysosion päätökseen, mutta jatkamme kokoustyöskentelyä. Directement commencer à... Je vais demander à ceux qui... Pyydän niitä, jotka nyt poistuvat salista poistumaan hiljaisesti ja meteliä pitämättä. Hyvät kollegat, jatkamme kokoustyöskentelyä. Jos te haluatte jatkaa omia keskustelujanne, niin, niin mielelläni en niitä kuulisi täällä salin sisäpuolella, vaan menkää ystävällisesti salin ulkopuolelle. Siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on kuulemistilaisuus rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa. Me aloitamme tämän kuulemistilaisuuden välittömästi. Sehän kuuluu meidän normaaliin kokoustyöskentelyyn, kun halutaan uudelleen laatia tämä direktiivi kuli, ra, rautatieliikenteen kul, kuluttajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Me haluamme saattaa tämän työn päätökseen ennen tämän vuoden kesää. Tämän kuulemistilaisuuden tarkoituksena on kuulla eri osapuolten mielipiteitä ja näkemyksiä, erityisesti matkustajien ääniä, rautatieliikenteen yritysten edustajien tai liikentesääntelijöiden edustajien näkemyksiä. Mutta me aloitamme tämän keskustelun nyt heti kohta. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia asiantuntijoita, alan ammattilaisia, jotka ovat hyväksyneet kutsumme tulla tänne kertomaan omille, omista näkemyksistään. Kiitos myös siitä, että olette tulleet tänne. Kiitos. Minä haluan myös korostaa, että, että kun me puhumme rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista, tämä, koska tämä asetus koskettaa Euroopan kansalaisten jokapäiväistä elämää hyvin suuressa määrin. Annan puheenvuoron esittelijöille. Varapuheenjohtaja Liberatski saa aloittaa. Viisi minuuttia teille, jotta voitte myös tehdä jonkinlaisen alustavan johdantoesityksen, joka perustuu komission ehdot esitykseen. Sen jälkeen me kuulemme myös komissiota. Samoin viisi minuuttia, että komissio voi kertoa meille lyhyesti omasta ehdotuksestaan ja sen jälkeen annan puheenvuorot alan ammattilaisille asiantuntijoille. Hyvät naiset ja herrat, teillä on kullakin kuusi minuuttia aikaa kertoa oman järjestönne näkemyksistä ja pyydän teitä jo tässä vaiheessa, että pidätte kiinni tuosta puheajastanne, jotta voimme sitten käydä todellista syventävää hyvää keskustelua, joka perustuu teidän kuultuihin puheenvuoroihin. Kiitän myös Busetskia, joka edustaa täällä Olisevski, joka edustaa Puolan rautatie maailmaa. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne paikan päälle. Edustaja Kidor, joka on FNAUTin edustaja Ranskasta. Edustatte rautatieliikenteen kulut, käyttäjiä, matkustajia. Teillä on paljon työtä tällä hetkellä pöydällä ilmeisesti. Rova Haddad, Rova Haddad joka on, kuuluu eurooppalaiseen vammaisten järjestön edustajan. Te olette hallituksen jäsen. Edustaja Smelders, joka on myös eurooppalaisen matkustajien, rautatiematkustajien liiton toimenpanevan elimen jäsen. Edustaja Refen Tanskasta, rautatieliikenteen sääntelyelimen edustaja edustaja, herra Smith, blogger, blog seat 61, paikka 61, bloggaajien edustaja. Ja herra Lohman, joka edustaa rautatieyritysten infrastruktuurin järjestöä. Missä te istutte? Kyllähän me teidät, tun, teidät tunnette hyvin. No hyvä, sieltä löytyy. Kiitän myös teitä, että olette tulleet tänne paikan päälle. Kylläpäs te olette puheliaita siellä salissa tänään. Annan ensiksi puheenvuoro meidän esittelijällemme. Sen jälkeen kuuntelemme asiantuntijoita ja sitten käytämme sitä tutuksi tullutta ping-pong-menetelmää. Kysymys-vastaus meidän asiantuntijoillemme ensimmäisellä kierroksella annamme puheenvuoron esittelijöille ja varjoesittelijöille. Denis de Jong, joka on Imkovaliokunnasta valiokunnasta lausunnon antaja, ei ole tullut vielä paikalle. Ja sen jälkeen voimme jatkaa keskustelua. Varapuheenjohtaja Liberatski Annan teille nyt aloituspuheenvuoron, olkaa hyvä. I speak Polish, it's fine. Kiitos puheenjohtaja. Voinko puhua puolaa? Sopiiko se? Olkaa hyvä. Niin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos sihteeristölle, valiokunnan sihteeristölle, että kuulemistilaisuus pystyttiin järjestämään. Sitten sitten pahoittelen, että ennen 11 pitää minun lähteä, mutta nyt on niin kutsuttu eh, parlamentaarinen viikko ja siellä täysistunto. Siellä on kaikkien kansallisten parlamenttien edustajat mukana. Ismail Ertuk sitten koordinaattorina ystävällisesti pitää sitten yhteenvetopuheenvuoron. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin nyt meillä on miljardeja matkustajia vuosittain, jotka matkustavat rautateillä. Enimmäkseen ihmisiä, jotka matkustavat monta kertaa kuukaudessa ja viikossa. Joten rautatiet ovat osa eurooppalaista liikennejärjestelmää rautatiet, joilla tarjotetaan, tarjotaan julkisia palveluja, ja sitten rautatiet näiden palvelujen tuottajana, siis yrityksinä. Meillä on tärkeä tasapaino. Matkustajien oikeudet rautatieliikenteessä sitten verrattuna muihin liikennemuotoihin. Matkustajien odotusten täyttäminen raideliikenteessä, mitä tulee palvelujen laatuun. Sääntöjen yhtenäistäminen Euroopan tasolla – emme halua sellaista tilannetta, että matkustaja, joka mm, lähtee Varsovasta sitten Budapestissa. Mm, Budapesti on määränpää, sitten siinä matkalla on Tsekin, Unkarin, niin edelleen rautatiet, niin sama Belgia, Luxemburg, Saksa, Hollanti, että siellä olisi kolmet neljät säännöt, että kaikkialla olisi sitten oikeuskehys yhtenäistetty koskien matkustajan oikeuksia, mutta toisaalta niin ettei aiheuteta liikaa kustannuksia, liiallisia kustannuksia palvelujen käytöstä. Laatu, kyllä, mutta äh, edullisella hinnalla. Liikenteenharjoittajien täytyy pystyä laatu äh, takaamaan ilman, että siitä syntyy uhkaa niiden taloudelliselle tilanteelle. Tästä syntyy tarve kompromisseihin. Ja tämän kokouksen aikana haluaisin kuulla, kuunnella paljon, en puhua paljon. Puheenjohtaja Delli jo esitteli järjestelyt, kokouksen järjestelyt. Meillä on yritysten näkökulma, matkustajien näkökulma, meillä on erityismatkustajien näkökulma, eli vammaisten, sitten myös rautatiejärjestöjen, ajattelen tässä herra Lohman ja CER. Se tarkoittaa, että kun ajatellaan tätä mietintöä, jonka nyt piakkoin laadin, niin voin tehdä siellä asianmukaiset johtopäätökset. Eli eh, olen tietysti eh, jo tavannut eri järjestöjen edustajia jo nyt, en sitä peittele. Ja samanlainen laaja kirjo kuin tänään nähdään täällä, niin olen tietysti hyvin avoin niitä ehdotuksia kohtaan, miten muotoillaan meidän tarkistuksemme. Mutta vielä kerran painotaan, että meidän tavoitteenamme on se, että saadaan rautatieliikenteeseen enemmän matkustajia niin, että pystytään saamaan järkevät hinnat ja ilman, että tästä tulee palvelujen tarjoajien taloudelliseen tilanteeseen liikaa uhkaa. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon edustaja Liberatski tästä puheenvuorosta. Ja nyt sitten aloitamme keskustelun asiantuntijoiden kanssa. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Puolan rautatie, teidän edustaja Vans Stjove, missä olette? Euh, Madame excusez-moi, excusez-moi. Pahoittelen, pahoittelen. En nähnyt komission edustajaa. Pahoittelen tästä. Annan nyt puheenvuoron komissiolle. Ei aloiteta riitelyä. Eli nyt annan puheenvuoron komissiolle, joka voi hieman kertoa, miten tässä edetään. Kiitos puheenjohtaja ja pahoittelut tästä hämmennyksestä. Aivan lyhyesti, miksi tätä asetusta on tarkistettava. Vuonna 2013 annoimme kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta, matkustajien oikeuksien täytäntöönpanosta, ja siinä tuli useita puutteita esiin. Ensinnäkin matkustajien oikeudet ovat pirstaloituneet, koska jäsenvaltiot soveltavat erilaisia poikkeuksia. Ja toiseksi myös YK on yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on olemassa ja liikuntarajoitteisten osalta tarvitaan joitakin muutoksia tilanteeseen. Tässä soveltamis- tai täytäntöönpanoprosessissa myös on käynyt ilmi, että jotkut määritelmät tai käsitteet ovat epäselviä, erityisesti tämä suoran lipun tai kauttakulkulipun määritelmä. Ja siksi pitä- me ehdotamme, että ei puhuttaisi siitä, että on suoria lippuja sellaisenaan, vaan että mieluumminkin ajatellaan tietoja äh, siitä, että mm, ostaako henkilö tai matkustaja tämän suoran lipun vaiko ei. Lisäksi kysymykset, jotka liittyvät rautatieyritysten vastuuseen niin sanotuissa force majeure eli ylitsepääsemättä välttämättömien ongelmien tapauksissa ja ei pitäisi myöntää mitään poikkeuksia velvollisuuksista tai korvausvelvollisuudesta näille yrityksille force majeure-tapauksissa. Ja siksi olemme ehdottaneet, että tämä asetus uudelleen laaditaan. Annoimme ehdotuksen 2017 vuoden syyskuussa ja nyt me pyrimme tällä tavalla parantamaan EUn matkustajien oikeuksia ja lisäksi haluamme myös ottaa paremmin huomioon tuon kyseisen alan yritysten tilanteen. Ja nyt haluamme, että poikkeukset poistetaan, erityisesti vammaisten osalta haluamme parantaa Haluamme parantaa tiedonsaantia, lisäksi lisätään koulutusta valitusten käsittelyyn menettelystä. Me haluamme selventää suorien lippujen ja niihin liittyvien velvollisuuksien määritelmiä ja haluamme myös tällaista yksityiskohtaista tietoa kansallisille täytäntöönpanoviranomaisille valitusten käsittelystä. Ja sitten rautatieyritykset eivät ole ainoa ainoa taho, jolla on tietty velvollisuus näistä kiintiösuunnitteluista silloin, kun liikenteessä joitakin häiriöitä esiintyy. Tämä liittyy myös infrastruktuurin käyttäjiin, haltioihin ja ylitsepääsemättömissä ongelmissa ehdotamme sellaista lauseketta, että rautatieyritykset vapautetaan vastuusta erittäin pahojen sääolosuhteiden tai luonnonkatastrofien tapauksessa. Eli tässä nyt lyhyesti se, mitä me haluaisimme saavuttaa tällä ehdotuksella. Kiitos oikein paljon mahdollisuudesta esitellä tämä lyhyesti. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon tästä aiheen esittelystä, jonka komissio juuri teki. Seuraavaksi puheenvuoron saavat asiantuntijamme. Ja ensimmäisenä käädynkin Olczewskin puoleen. Te edustatte Puolan valtion rautateitä ja teillä on kuusi minuuttia aika, ei yhtään sen enempää. Eh, Kiitos mahdollisuudesta puhua. Euroopan parlamentin liikennevaliokunnassa. Hyvät kuulijat, Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta sydämellisesti, että Puolan valtiorautatiet on kutsuttu osallistumaan tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteen, joka koskee raideliikenteen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia. Komission ehdotus on yksi tärkeimmistä teemoista raideliikenteessä, josta nyt tulevina kuukausina tullaan keskustelemaan. Sen vuoksi olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin rooli tulevissa keskusteluissa on äh, hyvin merkittävä. Asetus 1371-2007 on ollut voimassa jo useita vuosia ja Puolan valtiorautatiet on täysin sitoutunut matkustajien oikeuksiin niin, että saadaan annettua korkealaatuisia palveluja ja taataan matkustajien suoja. Matkustajien tyytyväisyys, asiakkaan tyytyväisyys on olennainen tekijä meille. Sen vuoksi hyväksymme ratkaisut, joilla halutaan auttaa matkustajia ja koko matkan aikana ymmärrämme takeiden luonteen sen, että saadaan asianmukainen apu matkustajalle, joilla on myöskin rajoitetut mahdollisuudet liikkua. Olemme vakuuttuneita, että tuleva asetus on vakaa pohja, oikeudellinen pohja matkustajien oikeuksille, mutta meidän mielestämme ehdotuksessa vaaditaan tiettyjä muutoksia vielä, jotka tasapainoisella tavalla heijastavat raidesektorin tarpeita. Haluaisin esitellä PKPn äh, näkemyksen komission ehdotukseen. Artikla 2. Soveltamisala. Poikkeusten poistaminen ei olisi hyödyllistä mielestämme. Se vaikuttaisi merkittävällä tavalla investointisuunnitelmiin ja liikkuvan kaluston modernisointiin. Poikkeusten poistaminen tarkoittaisi, että suurimmalta osalta liikkuvan kaluston, kalustoa pitäisi modernisoida. Ja modernisointisopimuksen muutokset ja uudet tarjouskilpailut, investointisuunnitelmat rahoitussuunnitelmat sen vuoksi PKP on sen puolesta, että pidetään mahdollisuus voimassa poikkeuksille. Toinen olennainen tekijä korkea artikla 10 Liikenteenharjoittajien velvoitteet suorissa lipuissa, niihin koskevat, koskevan vaatimuksiin pitäisi suhtautua varovaisesti. Nyt tehdään jo yhteistyötä tällä alalla. Kaupallisten sopimusten puitteissa myönnetään toisen liikenteenharjoittajan lippuja myöhästymisen yhteydessä. Artikla 10 kohta kuusi vaatimukset voivat aiheuttaa paljon lisävelvoitteita liikenteen harjoittajille tiedotusvelvollisuuksien osalta tai vastuu- tai vahingonkorvauskysymyssä. Sen vuoksi VKP on sen sitä mieltä, että suorien lippujen tarjoaminen on merkittävä asia. Sitten force majeure-lauseke, artikla 16, kohta 8. Lauseke on sinänsä hyvin positiivinen, mutta määritelmä on liian äh, kapea. Sen vuoksi olemme sitä mieltä, että määritelmän pitäisi olla yhteisten periaatteiden mukainen, tai siis SIF-määräysten mukainen. Se mahdollistaa sen, että tietty oikeusvarmuus voidaan pitää yllä ja välttää riski siitä, että tulkittaisiin eri tavalla ja olisi yhtenäiset kilpailusuhteet ja vakaat kilpailusuhteet. Se mahdollistaisi myös suuremman joustavuuden. Ja sitten myöskin täytyy ottaa huomioon artikla 18, kohta 6, ennakoimattomissa olosuhteissa toimiminen. Yksityiskohtainen äh, suunnitelmien laatiminen asemakohtaisesti on käytännössä vaikeaa ja toteuttaa käytännössä. Sen vuoksi se voitaisiin korvata yleisillä menettelyillä, joilla reagoidaan kriisitilanteisiin. 22 artikla, joka koskee avustamista asemilla, niin tällainen avustaminen, se, niin kuin komissio sitä ehdottaa, 24 tuntia vuorokaudessa kaikilla asemilla, niin ei ole käytännössä mahdollista ja johtaa suhteettomaan ja perustelemattomiin kustannuksiin. 26 artikla henkilökunnasta ja koulutuksesta. Tällaista koulutusta ja työntekijöille annetaan. Ei ole kuitenkaan tarvetta kouluttaa kaikkia työntekijöitä, vaan vain niitä, jotka ovat suoraan välittömästi liikuntarajoitteista henkilön kanssa tekemistä yhteenvetona. Raideliikenne on jo investoinut paljon resursseja nykyisen asetuksen vaatimusten täyttämiseen, joka tuli voimaan vuonna 2009 edelleen. Investoimme liikkumakaluston modernisointiin ja asemien modernisointiin, jotta voidaan taata palvelujen laatu ja pitää palvelut houkuttelevina myös liikuntarajoitteisille henkilöille. Meillä on esimerkkejä hyvin monista hyvistä käytännöistä PKPssä äh, mainitun asetuksen mukaisesti suorista lipuista yhteyksiin. Meidän mielestämme tarvitaan jatkokeskustelua, jotta saadaan aikaan tasapainoinen lähestymistapa jossa toisaalta taataan äh, matkustajan oikeudet ja toisaalta asetetaan realistiset vaatimukset äh, sektorille. Liikenteenharjoittajan täytyy jatkaa matkustajan oikeuksien täyttämistä ja vaatimusten eh, huomioon ottamista. Mutta täytyy ottaa huomioon kilpailutilanne muiden liikennemuotojen kanssa. Pyydän teitä nyt tekemään loppuyhteenvedon. Tarvitaan myös lisärahoitusvälineitä, kun keskustellaan monivuotisista rahoituspuitteista. Kiitos huomiosta ja kutsusta. Merci beaucoup pour votre... Kiitos paljon teidän puheenvuorostanne. Me jatkamme. Edustaja Kidor Ranskasta. Ranskan liikenteen, rautatieliikenteen kuluttajien edustajajärjestöstä. Olkaa hyvä, kuusi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos teidän kutsustanne tulla puhumaan tälle kertomaan teille Ranskan liikenteen kuluttajien käyttö käyttäjän näkemyksestä. Bruno Grasson piti tulla tänne tänä aamuna, mutta hän ei valitettavasti päässyt paikalle, koska Ranskan pääministeri kutsui hänet keskustelemaan lakisuunnitelmasta, joka on tärkeä rautatieliikenteelle. Ja, me, ja siitä pitäisi keskustella ja päättää tulevina kuukausina parlamentissa hallituksessa. FNAUT, minä edustan tätä järjestöä, siihen kuuluu noin 160 yhdistystä ja siihen kuuluu noin 80 000 jäsentä. Tämä on hyväksytty kuluttaja suojelevana järjestönä ja se on myös täysin riippumaton. Ja siihen kuuluu mm, ensimmäinen asetus, joka 1371-2007 oli erittäin tärkeä, koska siinä hyväksyttiin ja tunnustettiin se, että, että on todettu ö, toimimattomia systeemejä rautatieliikenteessä ja silloin haluttiin vaatia korvauksia käyttäjille. Mutta kaksi suurta pahoittelun aihetta tässä tekstissä, se koskettaa suuri, vain suuria rautatielinjoja ja alue liikenteet ja kaupunkiliikenteet, lähikaupunki, lähiliikenne kaupungeissa ei, jäi tämän asetuksen ulkopuolelle ja tämä teksti jäi ihan kuolleeksi kirjaimeksi, koska vain neljä tai viisi jäsenvaltiota EU:ssa ovat päättäneet toteuttaa tätä asetusta 1371 vuodelta 2007 ja tällä hetkellä me keskustelemme uudesta asetuksesta ja meidän pitää tulevaisuudessa välttää se, että valtionvalta ja rautatieyritykset eivät joutuisi tällaiseen törmäyskurssille käyttäjien kanssa, joille se on kuitenkin jokapäiväistä leipää, mutta me ajattelemme hyvin paljon, että tämä on, tämä on, tämä on yhteinen sokkeli, jossa hyväksytään käyttäjien oikeudet. Eli me haluamme sen harmonisoida ilmaliikenteen, rautaliikenteen, meriliikenteen ja erityisesti maantieliikenteen. Ja tässä ajattelen myös pitkän matkan linja-autoja. Toinen tärkeä kohta, jota me haluamme korostaa FNAUTissa, on se, että meille avoin kilpailu, jota haluaisin säädellä myös rautateillä, jota säädellään siis neljännessä rautatiepatikassa ja otetaan huomioon rautatieliikenteen käyttäjien oikeudet. Eli tässä otettaisiin, että samat kysymykset halutaan parantaa rautatieliikenteen palvelujen laatua, eli ne olisivat puolensa vetävämpiä kuin tähän asti markkinoilla, koska nämä kaksi tekijää kuuluvat yhteen säädelty kilpailu ja käyttäjien matkustajien oikeudet. Ja tässä, tästä keskustellaan erittäin paljon jäsenvaltioissa neljän rautatiepaketin myötä, kun lähdetään tarkistamaan tätä tai uudelleen laatimaan tätä tekstiä asetusta, niin kuin se on meille esitelty tänä päivänä. Siinä on neljä, viisi suuren linjan kommenttia, mutta pysyn kuitenkin yleisellä tasolla, jotta voisin noudattaa minulle annettua puhe, kunnioittaa minulle annettua puheaikaa. Me korostamme jatkuvasti painokkaasti, että on välttämätöntä laittaa asetuksen soveltamis rakennusalan, alueellisten liikenteiden ja kaupungin lähiliikenteen oikeudet, ja ne pitäisi olla sopimuksen alaisia, ei ole mitenkään normaali, että tänä päivänä liikennemuoto, johon kuuluu 80 prosenttia käyttäjistä, ehkä 10, kymmenen käyttää juna ja yhdeksän käyttää lähijunia, kaupunkilähijunia tai alueliikenteen junia. Ei tätä ei voi nää, tältä ei voi enää sulkea silmiä, kun me ajattelemme jokapäiväisiä käyttäjiä, jotka käyttävät junaa, rautatietä mennäkseen työ, töihin, opiskelemaan. Heillä on usein kausikortit, ja, e, ja heitä vaikuttaa, heihin vaikuttavat usein nämä toimintahäiriöt, myöhästymiset, viiveet ja, se vaik- ja siihen, se vaik- siihen vaikuttaa myös ammatillisen ammattiväestön laatu, laadukas koulutus. Nämä kaikki pitäisi hyväksyä ja tämä pitäisi harmonisoida koko EUn tasolla. Ja me toivomme, että tämä asetus pystyy siihen. Me hyväksymme myös, että tässä on erittäin myönteistä tässä uudelleenlaadinnassa tarkistuksessa, että on hyväksytty tämä through ticket kautta kulkulippu tai suoralippu. Me olemme sitä mieltä, että kun jos yksi matkustaja käyttää useampaa eri raideliikennemuotoa, niin silloin tämä matka pitäisi hyväksyä yhdeksi ainoaksi. Ja jos halutaan korvauksia, niin pitää huomioon lähtöpiste ja päätepiste tämä määräys on sovellettavissa ja tämä, tätä hyväksymistä täytyy vahvistaa tässä asetusluonnoksessa ehkä voitaisiin mennä vieläkin pidemmälle, kun halutaan taata tämä, tämän asian huomioon ottaminen. Tämä hyväksyminen on aivan ehdoton ehto, kun me ajattelemme rautatieliikenteen kilpailukykyä, sen palvelujen laadukkuutta ja kuinka se voisi olla vieläkin puolensa vetävämpi. Ja sillä myötä taattaisiin myös matkustajille rauhallinen liikkumismahdollisuus, liikkumismahdollisuus. Eli voisivat myös levätä tai tehdä työtä matkatessaan rautateillä. Ei ole ihan normaalia, että ainakin kerran viikossa junat ehkä ovat 90 prosenttia ihan täsmällisiä, mutta kuitenkin kerran tai kaksi viikossa junat ovat myöhässä. Ei ole mitenkään hyväksyttävää tai normaalia, että nämä matkustajat joutuisivat kärsimään tästä, eikä heille myönnettäisi oikeuksia, että he voisivat normaalisti siirtyä paikasta toiseen arkielämässään. Tämä edellyttää myös sitä, että meillä on avoimuutta ja tämän tilanteen tajuaminen ja tiedostaminen hallussa. Meillä pitäisi olla aikataulutietoja riittävästi ja pitää, palvelun pitää olla riittävän laadukasta tietojen avoimuus aikatauluista ja tarifeista mahdollistaa myös sen, että, että voidaan hyväksyä, että yritykset voivat käyttää hyödyntää näitä kauttakulkulippuja. Meillä on myös tämä kolmas myönteinen kohta, kun on hyväksytty se, että liikuntarajoitteisillakin on vapaa ja hyvä pääsy rautatieliikenteen palveluiden käyttöön. Noin 30 prosenttia junaliikenteen käyttäjistä tavalla tai toisella ovat liikuntarajoitteisia jollakin tapaa. He ovat ehkä vammaisia jollakin tavalla ja heitä myös rasittavat enemmän matkatavaroiden kuljettaminen. Meillä pitäisi olla paremmin suunnitellut asemat ja koko infrastruktuuri ajatellen liikuntarajoitteisia. Jos meillä ei ole minkälaisia fyysisiä järjestelmiä, meidän pitää ainakin pystyä takaamaan asemilla liikuntarajoitteisille hyvä pääsy. Jos ajattelemme suuria pitkiä rautatielinjoja, niiden pitäisi olla mahdollisimman täsmällisesti laadittu, koska meillä on niin paljon luotijunia, nopeita junia, kun me tiedämme, että ja silloin pitää myös laskea tätä korvausta 30 minuuttia, koska ei voida hyväksyä sitä, että juna olisi tunnin myöhässä, jos koko matka kestää kaksi tuntia. Nämä kaupunkien väliset nopeat luotejunat esimerkiksi Saksa, Espanja, Italia, Ranska akselilla. Meidän pitää alentaa tätä korvausmääräystä yksi tuntiin 30 minuuttiin silloin, kun on kyse näistä luotijunia, luotijunayhteyksistä. Sitten nämä force majeure-tekijät, tämä on hyvä lähtökohta. Me hal, emme halua paljon ehkä siihen investoida, me haluamme enemmän harmonisointia kun me toteamme, että mikä on tämä poikkeustilanne force majeure esimerkiksi ilmaliikenteessä, tähän törmätään usein, ja ehkä muilla, muissa liikennemuodoissa, rautatieistä tai maantieliikenteessä, sillä meidän pitää olla erittäin tarkat määräykset. Niitä ei ehkä voida vertailla sinänsä keskenään, mutta hyvä harmonisointi on ehdotonta kun ajatellaan, mitkä force majeure-tekijät ovat po, itsensä poissulkevia. Mm, me tiedämme, että on ollut force majeure-tilanteita ja näiden yritysten pitää laatia vaihtoehtoiset tai korvaavat suunnitelmat, jotta voisivat helpottaa vaikeuksissa olevien matkustajien jatko, jat, jatkomatkustamista. Ja vielä yksi asia, ei ole minkäänlaista puolustamista, jos meillä ei ole minkäänlaisia yhdistyksiä, jotka ovat voimakkaita yhdessä. On todettava, että useat matkustajat matkustajia edustavat järjestöt tai yhdistykset omaavat naurettavia, aivan naurettavat mahdollisuudet toimia. Sen takia eurooppalaisen lainsäätäjän pitää tajuta, mikä on näiden liikenteen käyttäjien, kuluttajien, edustavien järjestöjen toimintamahdollisuudet. Niitä pitäisi tukea enemmän. Me haluamme tukea vaikeuksissa olevia matkustajia ja me, meillä on kunnianhimoiset legitiimit tavoitteet ja meidän täytyy tietää, mikä on näiden, näiden edu, yhdistysten järjestöjen rooli, jotka puolustavat äh, rautatieliikennettä lentoliikenteen käyttäjän oikeuksia. Kiitos ja nyt annan puheenvuoron Rova Haddadille. Olkaa hyvä. Te edustatte toimeenpanevaa komiteaa, kun puhutaan liikuntarajoitteisista vammaisista ihmisistä. Olkaa hyvä. Thank everybody. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille. Kiitos siitä, että pääsimme tänne esittelemään nyt kantamme tämän matkustajan oikeuksia koskevan asetuksen uudelleen laatimisesta. Meidän organisaatiomme on tyytyväinen siihen, että tätä uudistetaan ja on hyvä, että kaikki velvoitetaan myös täytäntöön panemaan YK matkust, vammaisia, matkust, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 7, 9 artikla. Me olemme tehneet jo hyvin paljon tilanteen ja esteettömyyden parantamiseksi, mutta valitettavasti spontaani matkustaminen kaltaisilleni henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita, ei ole vielä mahdollista. Ja niin kauan kuin tätä tavoitetta ei saavuteta, olemme riippuvaisia omista avustajistamme, erityisesti jos haluamme käyttää junaa. Ja siksi 1371 2007 on uudistettava. On useita puutteita, joita alkuperäisessä asetuksessa ei huomioitu. Esimerkiksi on hyvä, että alue- ja lähiliikenne ei enää ole tämän soveltamisalan ulkopuolella. Niihin ei voi enää soveltaa poikkeuksia, vaan myös niitä varten täytyy olla avunanto tarjolla kaikilla asemilla ja kaikkina aikoina. Ja myöskin kansallisten täytäntöönpanoelinten toimivalta on paremmin määritelty. Siihen liittyy tiettyjä tehtäviä. Ja yksi tärkeimmistä asioista, joista vammaisten henkilöiden järjestöt ovat jo valittaneet, on tällainen parinkymmenen tunnin ennakkoilmoitus avunantotarpeesta ja tämä nyt jäisi pois. Tämä on aivan täysin käsittämätöntä eikä ole myöskään YK yleissopimuksen mukainen vaatimus. Ja ei kenellekään voi sanoa, että et saa apua, koska et varannut palvelua ajoissa ja tällaista tilannetta ei voi jatkaa, tai että en voi ollakaan pidempään jossain paik- kuin mitä olin suunnitellut, koska olen varannut avustuksen jollekin tietylle vuorolle ja nyt en enää sitten saakaan apua, jos pidennän oloani jos, jossakin kohteessa. Tätä ei voida hyväksyä. Alankomaissa on nyt tämä ennakkoilmoitusmääräaika on vain tunnin ja joissakin muissa maissa 12 tuntia ja jopa Belgiassa tuo ennakkoilmoituksen määräaika on kolme tuntia ennen lähtöä. Eli Euroopan vammaisten foorumi haluaa, että vammaiset henkilöt voivat matkustaa samalla tavalla kuin kaikki muutkin matkustajat. Haluaisimme myös, että vaatimukset henkilöstön koulutuksesta olisivat hieman yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat. Pitäisi olla tietyt vähimmäistandardit ja nämä pitäisi myös ottaa mukaan tulevaan asetukseen, jotta voidaan tietty palvelun laatu ja laadun taso varmistaa. Myös kansallisten täytäntöönpanoelinten toimivalta on määriteltävä paremmin. Tällä hetkellähän nyt ne eivät käsittele riittävän hyvin yksittäisiä valituksia. Tiivistettynä me tuemme suurinta osaa komission ehdotuksesta ja siinä on paljonkin parannuksia vammaisten näkökulmasta, mutta haluamme, että tämä 48 tunnin ennakkoilmoitussääntö poistetaan. Ja lisäksi haluaisimme, että henkilöstökoulutusta koskevia säännöksiä tiukennetaan ja myös vahvistetaan kansallisten täytäntöönpanijoilinten toimivaltuuksia. Me haluamme kertoa ensi viikolla niille, jotka ovat näistä asioista kiinnostuneita, tuossa Euroopan parlamentin vammaisten asioita käsittelevässä työryhmässä järjestämme tapahtuman, jossa sitten keskustellaan näistä asioista. Kiitos oikein paljon huomiostanne. Merci beaucoup pour votre prise. Kiitos paljon teidän esityksestänne, Rova Haddad. Ja selvennyksistä me jatkamme eteenpäin. Herra Smelders, joka edustaa Euroopan rautatieliikenteen matkustajien federaatiota. Olkaa hyvä. I would like to thank, um... Haluaisin kiittää puheenjohtaja Rova Delliä, esittelijää komissiota ja yleisöä sitä, että haluat meitä kuulla. Saadaanko seuraava diakuva? Selvä. EPF, ja tässä on kartta tilanteesta helmikuussa tänä vuonna. 38 jäsenorganisaatiota 21 maassa, ne ovat nuo siniset kartalla. Perustettu 2002. Sateenvarjoorganisaatio kansallisille ja alueellisille matkustajien järjestöille. Joissakin maissa on enemmän kuin yksi järjestö riippuu myös alueesta. Saamme rahoituksen jäsenorganisaatioilta, niin nyt ainoat tulot meillä tällä hetkellä ovat sieltä. Edustamme matkustajan näkökulmaa Euroopan tasolla, se on tavoitteemme. Käsittelemme kaikkia julkisen liikenteen muotoja, kuten lähiliikenne, raitioliikenne, ilmaliikenne, meriliikenne, bussit. tiedottaminen ja vastuuasiat. Myydyt liput täytyy taata lopulliseen pää, päämäärään asti, eli suorat lip, suora lipputakuu. Enemmän velvoitteita lipunmyyjille, operaattoreille, eli rataverkohaltijoille ovat tarpeen, koska heidän täytyy antaa tiedot meille. Ja tällä hetkellä tämä on vielä suuri ongelma, tiedottaminen matkustajille. Yksinkertaiset säännöt sopimusoikeudesta liikenteenharjoittajan täytyy taata, mitä on myynyt. Tiedot pääsystä juniin esteettömyydestä asemille, laitureille. Erityisesti mainitsin nämä, koska joskus ihmiset ajattelevat, että asema on esteetön. Ja Belgiassa oli hyvä esimerkki. Sata on esteettömiä ja 50 kuitenkin näistä laitureista ovat esteettömiä, että puhumattakaan sitten junaan pääsystä. Täytyy pyrkiä paremmin saamaan esteettömyys kaikille, helppo pääsy. Väestö ikääntyy Euroopassa ja tavalla tai toisella on liikuntarajoitteita. tarvitaan 24 tuntia tälle varoitukselle enintään. Yhtäläiset olosuhteet kaikille liikennemuodoille. olemassa, olevat, olemassa olevia poikkeuksia vastaan olemme siis lähi- ja lähiliikenteessä 90 prosenttia UITP-raportin mukaan ja 50 prosenttia matkustajakilometreistä kautta EU ovat paikallisissa, paikallisen liikenteen piirissä. Ja mikä tärkeää, jotkut operaattorit jo nyt pitävät matkustajaa kuninkaana. Ne ovat esimerkki muille. 40 vuotta sitten olisi voinut antaa palkinnon yhtiölle nimeltä Nordhessische Verkehrsverbund ja mitä he itse asiassa tekevät. Viiden minuutin viivästyksestä lopulliseen päivämäärään annetaan rahat takaisin, taataan yhteys. se, puhtaat esteettömät asemat, laiturit taattuna, hyvä palvelu ja oikeat tiedot taattuna. Asiakasystävällisyystakuu. Tiedän kun aiemmin aiemmasta ammattielämästäni niin ennen tätä liittyä, niin tästä tulee paineita liikenteenharjoittajalle, mutta nyt kun on digitalisaation välineet käytössä nykyään, niin pystytään saamaan täysi kontrolli operaatioihin. Ja kun taataan se, mitä tämä yhtiö on tehnyt, niin voidaan edistää ei pelkästään oman yhtiön asiaa, vaan ollaan hyvä esimerkki muille yhtiöille. Sitten tämä pakottava syy force majeure. Nykyinen asetus tuomioistuimen päätöksen jälkeen on yleisesti ottaen asiakasystävällinen matkustaja saa joka tapauksessa takaisin maksun 50 prosenttiin asti enimmäismääränä lipun hinnasta. Operaattorin täytyy huolehtia asemalle loukkuun jääneistä matkustajista. He pystyvät paljon paremmin antamaan tietoja ja reagoimaan mahdollisten ongelmien yhteydessä. Ja sitten viimeinen diakuvani ennen yhteenvetoa. laitoin siitä kuvan ja siitä näkee sen, että matkustajan täytyy ottaa yhteys lipunmyyjään, ensimmäisen tason toimijaan. Eli Goliat on tuo iso organisaatio Davidia matkustajaa vastaan. Kansallisilla valvontaelimillä ei ole resursseja, henkilökuntaa tarpeeksi ja heitä on vaikea lähestyä matkustajan puolelta. Matkustajat tarvitsevat pakollisen vaihtoehtoisen riidanratkaisusääntelyn oikeuksiensa puolustamiseen. Direktiivi 2013 kautta 11 kautta EU vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ei ole voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, eivätkä äh, asiakkaat sitä tunne, vaikka se olisikin voimassa yleisesti ottaen. Nyt kun neljäs rautatiepaketti on vireillä, niin täytyy olla organisaatio, joka valvoo asiakastyytyväisyyttä. Esimerkkinä tällaisia on jo Travel Watch Southwest, London Travel Watch ja niin edelleen. EPF voisi ehkä olla tässä roolissa myös paikallisten organisaatioiden kautta yhteenvetona – Voisitteko tehdä nyt loppuyhteenvedon? today. majeure pitää pitää yleensä, kuten se nyt on mukaan lukien, lähi- ja paikallisliikenne, suora lippu, taku, mahdollisimman suuri esteettömyys, ja jos ei, niin sitten enimmillään 24 tunnin varoitusaika, ja sitten seurataan asiakastyytyväisyyttä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon teidän asiantuntemuksestanne. Ja nyt on vuorossa herra Refn, joka on neuvonantaja tanskalaisessa rautatieliikenteen säätelyelimessä. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kuusi minuuttia myös teille. Thank you. Kiitos oikein paljon. Yleisesti ottaen me tuemme ehdotusta. Meillä on vain muutama parannusehdotus siihen. Ensinnäkin määritelmiin, joita tuossa ehdotuksessa sen kymmenen artiklan viisi kohdassa on. Siellä puhutaan lippuautomaateista, mutta tässä ehdotuksessa ei kuitenkaan ole varsinaista määritelmää siitä, mitä tällä lippuautomaatilla tarkoitetaan. Eli me ehdotamme, että asetukseen lisätään määritelmä tästä. Ja toiseksi me ehdotamme, että määritelmä käsittää myös matkakortit. Meillä on tällainen matkakorttijärjestelmä Tanskassa ja se toimiikin melko hyvin. Muissakin maissa on käytössä tällainen järjestelmä ja eh, Herra Smelders, voisitteko te sulkea oman mikrofoninne? Tällä tavoin ei tule häiriötekijöitä. Yes, so... Niin. Eli minä ehdotan, että otetaan siis määritelmä siitä, mitä tarkoitetaan lippuautomaatilla. Ja toiseksi siinä määritelmässä pitäisi myöskin mainita tämmöiset check-in ja check-out tiskit ja matkakortit. Näin voitaisiin sitten välttää liian suuri kuormitus rautatieyrityksille. Nimittäin tällaiset alkuperäiset lippuautomaatit ovat melko kalliita verrattuna matkakorttisysteemeihin, check-in, check-out-laitteisiin. Ja tällainen check-in, check-out-laite riittäisi varsin hyvin. Toiseksi meidän mielestämme, kun puhutaan korvausmääristä tai korvaustasosta viivästystapauksissa, jos siis matkustaja päättää jatkaa matkaansa, niin korvausten taso on melko alhainen ja tällä hetkellä saa korvauksen vain siinä tapauksessa, että on 20, saa siis 25 prosenttia, jos on tunnin viiva kaksi myöhässä. Ja tämä johtaa siihen, että ihmiset eivät yleensä viitsi edes hakea korvausta. Ja nyt nämä korvausmäärät, jotka tässä slaidilla näkyvät, niin Tanskassa niitä pääosin jo sovelletaan ja me haluaisimme, että korvausten tasoa nostetaan. Tällä tavalla asiakastyytyväisyys paranisi viivästystapauksissa ja toisaalta se myös kannustaisi rautatieyrityksiä välttämään viivästyksiä. Eli me ehdotamme siis, että korvauksia nostetaan. Toinen asia liittyy 18 artiklan 2 kohdan A alakohtaan. Siellä puhutaan rautatieyritysten velvollisuudesta yli tunnin viivästyksissä. Tällöin pitää tarjota matkustajille ilmaiseksi virvokkeita ja aterioita, jos ne ovat, niitä on saatavilla junassa tai asemalla ja pitää ottaa tietyt kriteerit huomioon, kuten etäisyys tavaran toimittajasta ja niin edelleen. Me haluaisimme tämän punaisella merkityn osan poistaa. Tämä on aivan liian epäselvä kohta. Milloin itse asiassa rautatieyrityksellä on velvollisuus antaa nämä palvelut tai toimittaa matkustajalle virvokkeita ja niin edelleen. Jos nyt ajatellaan käytännössä tätä tilannetta, juna on pysähtynyt johonkin ja kaikki eh, ihmiset tai asiasta vastaavat henkilöt pyrkivät saamaan junan uudelleen liikkeelle. Ja nyt jos rautatieyrityksen täytyy fyysisesti toimittaa vaikkapa sämpylöitä ja juomia niin mitä tämä tarkoittaa? Pitäisikö junan, junassa olla valmiina nämä leivät jo? Ja mitä sitten, jos juna pysähtyykin uudelleen ja näitä sämpylöitä ei enää ole tarjolla? Eli jos luet, lukee tämän punaisen osan tästä, niin vain tällaisissa tapauksissa pitäisi antaa ilmaiseksi jotakin syötävää. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos viivästys on yli tunnin, niin matkustaja voi esittää siis kuitin, kulukuitin ja saada siitä hyvityksen. Ei ole mitään velvollisuutta, että rautatieyritys fyysisesti toimittaisi tai antaisi juomia ja sämpylöitä. Eli tämä on aivan turha tämä punainen kohta. Tässä ei tässä meidän mielestämme ole mitään tolkkua. Eli punainen osa pitäisi poistaa. Sitten Monet jo ennen minua ovat korostaneet tätä asiaa ja olen aivan samaa mieltä heidän kanssaan. Tässä puhutaan velvollisuudesta tai velvoitteesta, joka, li, joka aiheuttaa merkittävää kuormitusta. Nimittäin se, että avunantoa pitäisi olla tarjolla kaikkina aikoina, kun rautatiepalveluita operoidaan nimenomaan asemilla tai junissa. Eli kyse on 22 ja 23 artiklasta. Meidän mielestämme tämä on liian tiukka vaatimus ja aiheuttaa suurta kuormitusta, erityisesti paikoissa, kuten Tanskassa, joissa asemat ja junat on jo varusteltu sillä tavalla, että liikuntarajoitteisetkin pääsevät kyytiin. Ja siksi on aivan tarpeetonta ottaa lisätä kuormitusta tällä tavalla. Pyydän myös teitä nyt vähän kiirehtimään sanomaan loppusanat. Niin, pahoittelen. Kyllä, tämä mainittu artikla 30 on todella tärkeä. Se liittyy matkustajien oikeuksiin. Siihen olemme halunneet muutaman tarkistuksen esittää. Kun puhutaan siitä, millaisia sovelluksia rautatieyrityksellä on, niin täytyy muistaa myös se, mitä ei mainita – Eli tämä tarkoittaa sitä, että se mitä ei mainita rautatieyrityksen ei tarvitse sitä myöskään tehdä. Ja meidän mielestämme täältä artiklasta puuttuu tietyt asiat. Siellä pitäisi mainita lippuautomaatit tai lipunmyyntilaitteet ja sitten pitäisi myöskin viitata yritysten virallisiin verkkosivuihin ja lipunmyyntipaikkoihin. Ja sitten ihan lopuksi vielä Tanskassa rautatieyritykset ilmoittavat laajalti suurista viivästyksistä ja tämä on todella hyvä asia ja me haluaisimme, että tämä velvollisuus myös lisättäisiin asetukseen, nimittäin että kovaäänisten välityksellä tiedotetaan viivästyksistä matkustajille. Ja myöskin pitäisi olla liite, jossa puhutaan siitä, millaisia vähimmäistietoja rautatieyritysten pitää matkustajille antaa. 30 artikla liittyy tähän liitteeseen. Kiitos. Kiitos paljon. Pyydän seuraavia kuitenkin vielä noudattamaan puheaikaa ja sen jälkeen me haluaisimme käydä hyvän keskustelun. Nyt annan puheenvuoron herra Mark Smithille. Missä Mark istutte? Aha. Tulitte oman poikanne kanssa. Missä teidän poikanne on? Hän istuu siellä. Mm-hmm. Hän haluaa kovasti nähdä, miten Euroopan parlamentti työskentelee. No kyllähän voi tulla tänne minun viereeni, sanoo puheenjohtaja. Voit tulla tänne. Täältä näkee paremmin. Tule, tule tänne, niin näet koko salin. Ei pidä pelätä, kaikki sujuu ihan hyvin. Ehkä tässä on tuleva meppi. Tai mistä sitä tietää vaikka valiokunnan puheenjohtaja tai komission puheenjohtaja. J'ai lui aux enfants. Bonjour. Il est très impressionné. Bien. Näyttää olevan kovin vaikuttunut poika kaikista näkemästään. Kaikki hyvin? No niin, laitapas nyt kuulokkeet päälle ja siellä annetaan ohjeita, miten kuunnellaan oikeata kieltä. Okay. Okay, great. Bon, alors. No niin. Meillä on uusi kollega joukossamme ja nyt me kuuntelemme herra Smithia. Olkaa hyvä, bloggari. Bloggari Istuin paikka 61. 61. Annan teille puheenvuoron kuudeksi minuutiksi. Well, good morning everyone and thank you for inviting me. Huomenta ja kiitos kutsusta ja Danielin kutsusta Euroopan parlamenttiin. Minut on listattu tänne blokkaajaksi ja minulla on nettisivusto, joka auttaa matkustajia. Joka päivä tulee palautetta ja tietoja raidematkustajilta. Mutta olen ollut onnekas, niin olen saanut sääntelijän näkökulman joihinkin asioihin 2000 vuonna olin liikenneosastolla töissä ja tiimini säänteli kansallisia liikenteenharjoittajien olosuhteita ja myöskin lipunmyyntiolosuhteita. 20 eri operaattoria meillä on. Ja ennen sitä olin asemanhoitajana ja myöskin <clears throat> asiakassuudipäällikkönä tiedän kyllä, minkälaista se sitten on <clears throat> tuo käytännön toiminta operaattorilla. Mielestäni suurin yksittäinen matkustajan ongelma. Matkustajan oikeuksissa on se, jota pidän 500 euron riskinä. Yksinkertainen esimerkki. Ajatellaan neljän henkilön perhettä, asuu Osnabrückissa ja haluaa lähteä Pariisiin viettämään pitkää viikonloppua. Nopein yhteys on Deutsche Bahnin yhteys Kölniin ja Talis sitten Pariisiin sieltä. Deutsche Bahn Osnabrück 1990, Talis 35 euroa, hieno matka, hienot junat, hienot hinnat, paljon julkista rahaa on käytetty tähän nopeaan, nopeaan infrastruktuuriin, mutta on ongelma, tai saattaa tulla ongelma. Nykyään on mahdotonta ostaa suora lippu. Näin lippu ei enää myytä. 30 vuotta sitten oli, mutta ei enää. Eli vaikka ostaakin matkan yhdeltä nettisivustolta Turlocal 2 tai Train London EU yksi transaktio, mutta kuitenkin saa kaksi lippua. Ei ehkä sitä tiedä, mutta saa kaksi lippua, mikä tietysti tarkoittaa kahta sopimusta. Kaikki hienosti, jos ollaan ajoissa tai vain vähän myöhässä, mutta kysytäänpä, mitä tapahtuu, jos Deutsche Bahnin juna onkin myöhässä ja sitten ei pääse talikseen. Screwed on sellainen tekninen termi, jota käytetään meillä Tällä yhtiöllä saattaa olla hyvä maine. Lainausmerkissä sanotaan, että me olemme erillinen yhtiö. Ja tämä myöhästyminen ei liity meihin ollenkaan. Teidän junanne on lähtenyt 35 euron lippu on mitätön. Enkä voi äh, laittaa seuraavaan yhteen. Ja sitten on maksu per henkilö, siihen kuuluu yli 12-vuotiaat lapset, jos haluaa jatkaa matkaa Pariisiin hänellä perheellä on sitten vaihtoehdot 500 euroa omaa rahaa, jatkaa matkaa tai sitten voivat luovuttaa palata kotiin. Tietysti menee siinä hotellimaksukin hukkaan Pariisissa. Eikä tilanne ole ollenkaan oikein. Kannattaa mainita, että matkavaatukset eivät tällaisia tilanteita kata eivät varmaan ymmärrä, ymmärrä raideliikennettä, mutta se on eri esityksen aihe. Tässä jälleen. Tässä on y- suurin yksittäinen ongelma. Jos Deutsche Bahnin juna olisi tunnin myöhässä, niin sitten saisivat viivästyskompensaation 20 euroa takaisin. Ehkä sitä olisi pitänyt kutsua 480 euron riskiksi. Mutta no, mennään nyt näin uskon vakaasti, että kotif CIV ei enää sovi nykymaailmaan. Se suojaa matkustajayhteyksiä, eli jos on viivästys, missataan yhteys, niin sitten on oikeutettu seuraavaan junaan menemään ilman kustannuksia, mutta CIV kirjoitettiin vuosikymmeniä sitten, kun oli monoliittiset valtionyhtiöt, suorat liput 80-luvulla. Olin toimistossa Lontoossa, annoin suoria lippuja Lontoosta Istanbuliin. Ja, mutta tämä on nyt esihistoriaa. Suojelu ei päde, jossa suorassa lipuissa on yhteys. Kun vaihdetaan junaa ja silloin juuri tarvitaan tämä yhteyssuojelu. Eli vaikka molemmat liput ovatkin civ säännösten mukaisia, niin suojelu, joka siitä pitäisi saada, kun on kauttakulkumatka, niin ei itse asiassa toimi. Nyt sitten, jos palattaisiin kansallisiin operaattoreihin, niin ongelma poistuisi, mutta ei niin varmaan tapahdu. Ja jos haluamme dynaamiset raidemarkkinat, jossa on kilpailua, niin ongelma kasvaa. Yhä enemmän operaattoreita, erillisiä lippuja, enemmän ihmisiä, jotka käyttävät yhdistelmälippuja yhä enemmän kautta kulkumatkoja varten tai suoria matkoja varten. Aika yksinkertainen ratkaisu olisi. Se on arvioida uudelleen CIV. -tä tälle vuosituhannelle. Ja tätä yhteissuojelua soveltaa kaikkiin matkustajien suorassa matkassa, riippumatta siitä, että onko matkustajalla yksi vai kaksi paperia vai kolme. Yksi, kaksi, kolme operaattoria. 2017 operaattorit, monet kansalliset operaattorit yhdistyivät ja allekirjoittavat vapaaehtoisen kaupallisen sopimuksen. ACJ on sen nimi, Agreement on Journey Continuation. Sanamuoto on yksinkertainen, epäbyrokraattinen, ei varmaan maksakaan mitään, koska me junissa on joka tapauksessa vapaita paikkoja. Siellä vain sitten ohjataan myöhemmälle yhteydelle. Ja se, että on kaupallinen sopimus allekirjoitettu, osoittaa, että itse asiassa, kuten voisi odottaa intuitiivisesti, niin se on yhtiöiden oma intressi myös. Eli on olennaista verkoston kasvun kannalta. Ja jos se halutaan pitää verkostona, eikä kokoelmana erillisiä operaattoreita, niin ongelma ratkaistaan ja suojellaan matkustajia, jotka tekevät suoria matkoja, riippumatta siitä, että miten suorat matkat on, minkälaiset liput niillä on. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon, herra Smith. Ja meidän viimeinen vieraamme on, on herra Lohman. Hän, edu, hän edustaa infrastruktuuri- ja rautatieyritysten yhteisöä Euroopassa. Minua, minut herra Rike vähän herätteli tässä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitos mahdollisuudesta esittää Euroopan rautatieyhteisön käsitys matkustajien oikeuksista ja tietyistä siihen liittyvistä erityiskohdista. Eli ihan vain muistutuksena siitä, keitä olemme. Eli me edustamme näitä rautatieoperaattoreita ja rautatieyrityksiä Euroopassa ja myöskin matkustajien oikeuksia. Ja nyt me tietysti puhumme rautatieyritysten odotuksista matkustajien oikeuksiin liittyen matkustajat ovat tietenkin tärkeitä asiakkaita rautatieyrityksille. Mitä meille matkustajoikeudet sitten tarkoittavat? Voimme mennä jopa aikaan ennen vuonna, vuosi 2007, jolloin matkustajan oikeusasetus astui voimaan. Meillä oli tällainen oma matkustajan oikeuksien peruskirja, jossa määriteltiin tietyt oikeudet, joita rautatieyritykset ja rautatieyhdistykset vapaaehtoisesti käyttivät parantaakseen palveluja matkustajien näkökulmasta. Ja me saimme allekirjoitettua tällaisen vapaaehtoisen sopimuksen yritysten kesken ja me käymme keskustelua matkustaja, Euroopan matkustajayhdistysten kanssa ja muiden organisaatioiden kanssa ja käymme säännöllisesti kokouksissa heidän kanssaan ja keskustelemme siitä, mitä matkustajat meiltä odottavat, miten voidaan parantaa laatuja, onko, onpa sitten olemassa tällainen asetus tai, tai laadun parantaminen on rautatieyritysten etu. Eli me voimme sanoa, että rautatieyritykset toimivat melko lailla järkevästi ja hyvin. Myös kansalliset täytäntöönpanoelimet ovat tärkeitä. Tapaamme silloin tällöin myös niiden edustajia – aina täytyy muistaa matkustajien etu, kun näitä palveluita tuotetaan. Nyt matkustajan oikeuksien asetusta uudelleenlaatiessa täytyy parantaa matkustajien oikeuksia, mutta samaan aikaan ei saa myöskään heikentää yritysten kannalta näitä asioita. Täytyy varmistaa se, että rautatieyritykset voivat kaikilla liikenteen liikenteen aloilla toimia kilpailukykyisesti. Eli täytyy löytää oikea tasapaino yritysten ja matkustajien oikeuksien välillä, koska kyse on melko kilpailusta alasta. Keskityn tässä erityisesti suoriin lippuihin, niin kutsuttiin lippuihin ja nyt kyse ei ole mistään uudesta velvollisuudesta liittyen suoraan lippuun, vaan tarkoitus on se, että annetaan paremmin tietoa siitä, mitä suoraan lippuun ja sitä koskevaan matkustussopimukseen sisältyy. Eli tässä on ollut vähän eroja eri jäsenvaltioissa tai rautatieyritysten välillä. Ja nyt kun kuitenkin matkustetaan usein rajojen yli, tämä tällainen näkyy jo muun muassa ilmailuliikenteessä tai bussiliikenteessä, eli siihen matkaan liittyvät yritykset on mainittava ja täytyy tietää. Eli ei voida odottaa, että bussiyritykset kantaisivat vastuun, jos matka ei ole kirjattu yhdelle lipulle. Ja tämä sama pätee lentoliikenteeseen tässä voidaan puhua vaikkapa Air Francein ja Ryanairin välisestä yhteistyötä. Eli velvollisuus pätee vain, jos matka on kirjattu yhdelle lipulle, suoralle lipulle. Eli täytyy täyttää tietyt velvollisuudet. Mitä tämä sitten tarkoittaa meille ja mitä me teemme jo nyt? No ensinnäkin ei pelkästään asetuksen johdosta ja ensimmäisen rautatiepaketin johdosta niissä puhuttiin suorista lipuista ja siitä, mitä velvollisuuksia rautatieyrityksillä on. Mutta meillä on ollut jo käytössä palvelumalli, jossa me kannustamme matkustajia ostamaan yhden lipun. Ja nyt mitä tässä näkyy esimerkiksi millaisen lipun voi ostaa Deutsche Bahnin nettisivuilta – jos matkustaa vaikka Roomasta pieneen itävaltalaiseen kaupunkiin, niin yhdeltä verkkosivulta saa suoran lipun sen ansiosta, että olemme ottaneet tällaiset sovellukset ja menettelyt käyttöön asetuksen perusteella. Ja sitten tällaiset matkustajat, jotka, viivast, jotka jää, menettävät vaikkapa jatkoyhteyden ja miten he voivat jatkaa matkaansa. Me Esimerkiksi suurnopeusjunissa on tietyt velvollisuudet siitä, miten voidaan siirtää matkustajia rautatieyritykseltä toiselle. Meidän täytyy pohtia tätä nyt siinä kontekstissa, että kyse on yritysten välisestä sopimuksesta – ja se on myös sopimus matkustajan ja mukana olevien yritysten välillä. Me haluaisimme kyllä mennä eteenpäinkin tällaisissa palveluissa, mutta mielestämme tätä ei pidä lähteä sääntelemään, kun siitä ei myöskään säännellä muist- muun matkustajaliikenteen alalla, kuten ilmailussa tai bussipalveluissa. Kiitos. Kiitos paljon tästä viimeisestä puheenvuorosta ja nyt emme hukkaa yhtäkään minuuttia, mutta ennen kuin avaan keskustelun, niin kuitenkin muistutamme teille säännöstämme tästä niin sanotusta ping-pong-menetelmästä. Selvä. Tämä niin sanottu ping-pong-menetelmä on erittäin yksinkertainen. Ensimmäisellä kierroksella annan puheenvuorot esittelijöille ja myös varjoesittelijöille, erityisesti varjoesittelijöille. Esittelijöille. Ja toisella kierroksella kaikki edustajat voivat käyttää puheenvuoron. Viisi minuuttia. Viisi minuuttia voit aikaa kertoa, että kenelle osoitatte kysymyksenne, jotta hän voi miettiä vastaustanne. Hallitkaa, hallinnoikaa hyvin tätä teille annettua viittä minuuttia, koska emme voi antaa teille enemmän. Katson tässä nyt muutamaa ihmistä jo silmiin. Oletteko te valmiita aloittamaan? Eli te kerrotte, kenelle osoitatte kysymyksenne. Ja sen jälkeen käytte keskustelua tai mielipiteen vaihtoa asiantuntijoidemme kanssa. Aha, edustaja Andersson. first. No, voisimmeko me saada vuoron ensin? Liberatskin täytyy tietääkseni lähteä. Eikö esitellä pitäisi antaa ensin puheenvuoro? Min, tai minä edustan siis nyt häntä. Minulle edus, herra Liberatski sanoi myös, että hänen pitäisi olla lähtemässä piakkoin, mutta jos te edustatte edustaja Liberatskia, niin ihan hyvä. No, ehkä te olette kohtelias herra. Edustaja annatte Rov Anderssonille ensimmäisen puheenvuoron. Viisi minuuttia. Oletteko valmiina? Olkaa hyvä. Lähdetään liikkeelle. Viisi minuuttia. On the issue of force majeure. Force majeure asiasta ensin. Haluaisin kysyä erityisesti matkustajaliiton edustajalta, Ovatko he sitä mieltä, että kun nykyään ei ole poikkeusta, niin se on ihan hyvä. Taisivat sanoa niin, mutta erityisesti se, että jos olisi poikkeus, niin tulisi paljon oikeudellista epävarmuutta ja käräjöintiä, mikä saattaisi olla kielteistä operaattoreille. Ja sen vuoksi missä määrin se olisi toivottava. Sitten herra Lohman yleisesti ottaen, olitteko sitä mieltä, että operaattorit voisivat pärjätä paremmin sitoumuksissaan matkustajan oikeuksien, monet operaattorit ovat saaneet tukea veronmaksajilta. Eli sen vuoksi heidän pitäisi paremmin noudattaa matkustajan oikeuksia ja että uusilla operaattorilla ei näytä olevan tässä vaikeuksia, kun on enemmän vapaaehtoiselta pohjalta, niin haluaisin kysyä myös Puolan kollegalta Puolen operaattorin edustajalta. Eli onko oikeutettua sanoa, että pitäisi olla erityistä henkilökuntaa liikuntarajoitteisten osalta? Saako esittää monta kysymystä Voitte esittää kaikki kysymykset kerralle, mutta, te, mutta teidän pitää antaa myös vastausaikaa, muistakaa se. No viimeinen kysymykseni. <clears throat> Eli vammaisten osalta, miksi ei pitäisi koko henkilökuntaa kouluttaa, kun ei voi ennakoida, että kenen täytyy käsitellä tiettyä asiaa vammaisten osalta. Eli olkoon tämän verran tältä erää. Pahoittelen, että jäänyt paljon aikaa. Eli onko myös Niin, kuka aloittaa? Vastaamalla. Herra Lohman. Stand well, it No, minä voin aloittaa. Kyse oli siis force majeure-tapauksista ja siitä, että jätetään se nykyiselleen. Me olemme käyneet keskusteluja kuukauden alussa omassa neuvostossamme ja olemme sitä mieltä, että tämä on edelleen ainut tapa verrattuna siihen, mitä nyt ehdotetaan. Jos on sentti pari lunta, niin jotkut suoriutuvat tilanteesta ja jotkut eivät, ja me olemme sitä mieltä, että tilanne täytyy pitää nykyisellään. Question, yes, drivers can always do better. Niin, ainahan voi pärjätä paremmin yksinkertainen vastaus, mutta jos puutun nyt siihen, että raideliikenne on aina saanut hyvin rahoitusta kyllä jossakin maissa, mutta ei kaikissa EU-ssa. Ja on dramaattisia eroja. Jos ajatellaan EU-15 ja EU-13. eu infrastruktuuri yleisesti ottaen on kamalassa kunnossa, joten jotta voidaan taata palvelutaso, niin se on melkein mahdotonta. PSH ovat saaneet, ovat olleet alikompensoituneita 64 prosenttia. Jos poikkeuksesta pitäisi luopua ja sitten odottaa, että palvelun taso paranee, täytyy saada myös sitoumus osapuolelta Siis vastuuviranomaisilta kyllä sitten voi olla parempi tila myös näissä maissa, mutta ei ennen sitä. Herra Olsevski, haluatteko te vastata? Kyllä täällä ollaan niin. Koulutus henkilökunnalle. aseman vartijat ovat saaneet tehtäväkseen auttaa vammaisia ja liikuntarajoitteisia. He saavat koulutusta. Meillä on myös keskus, johon henkilökohtaisesti voivat soittaa liikuntarajoitteiset ja pyytää apua asemalla tai matkan aikana. Ja tällainen palvelu meillä on taattuna. Paljon on tullut kiitosta eri yhdistyksiltä tällaisesta toiminnasta. Kiitos. Dernière Rova Andersson, viimeinen kysymys. One more question. Um... Vielä yksi kysymys. Tanskan kollega onko hän samaa mieltä siitä, että kansallisten täytäntöönpanoelinten toimivaltuuksia pitäisi lisätä, koska tällä hetkellä kuluttajien on käytännössä hyvin vaikea saada oikeutensa toteen. Pitäisikö tähän tehdä, tälle tehdä jotakin? Thank you. Uh, Kiitos. Täytäntöönpanoelinten tai sääntelyelinten toimivaltuuksien lisääminen on hyvä ajatus. Tanskassa meillä ei ole tätä ongelmaa, koska lainsäädännössä on jo tarvittavat välineet tätä varten. Tämä ei ole meille siis erityinen ongelma, mutta ymmärrän kyllä pointtinne. C'est fini. No niin, nyt on aika loppu. Time out. Nyt jatkamme. Herra Euh, Ihan nopeasti minun ensimmäinen kysymys on asetettu herra Kidortille. Te puolatte tätä yhtä ainutta lippua, mutta sillä, ja myös haluatte puoltaa äh, liikuntarajoitteisten pääsyä. Teillä on viisi minuuttia, mutta, mutta, mutta tulkeille te puhutte kyllä aivan liian nopeasti, eli vähän nyt hidastakaa tahtia. Ping-pong-peli on nopeata. No niin, mutta oletteko te valmis, mutta lähdetään, laitetaan laskurit nollalle, nollaan ja aloitetaan alusta. No niin, mistä minä nyt aloitan uudestaan, kysyy puhuja. Herra Kidor, kiitos teidän linjauksistanne. Kuulin, että te puollatte tätä yhtä ainutta lippua ja kuinka voidaan helpottaa liikuntarajoitteisten pääsyä ja että te puollatte myös tätä viivettä yhdestä tunnista puolentoista tuntiin. Kiitos näistä kaikista hyvistä ehdotuksista tämän kanssa. Samanaikaisesti kysymys on, te korost, tai kuuluu, te korostitte sitä, että tämä pitää myös saada paikallisille alueellisille rautatieverkostoille. Tämä sovellus on mielestäni välttämätön, koska jokapäiväiset käyttäjät käyttäjillä pitää olla yhtäläiset oikeudet, mutta minkälaiset määräykset ovat tärkeimpiä lisätä tähän, jotta voidaan todella suojella paikallisten rautatieliikennepalvelujen käyttäjiä. Tämä Onko eurooppalaisten käyttäjien oikeuksia vahvistettu tässä kilpailutilanteessa vai ei? Merci, monsieur le Kiitos teille edustaja vahvistettu kilpailu vahvistaa käyttäjän oikeutta. Kyllähän me tiedämme, että emme me halua mitään kilpailua itsessään, se oli itse tarkoitus, vaan kilpailu on kilpailun parantamiseksi. On totta kai selvää, että jos me haluamme parantaa rautatieverkoston toimintakykyä ja suorituskykyä, niin me haluamme sillä tavoin myös vahvistaa käyttäjien oikeutta ja että silloin tämä liikuntamuoto olisi puolensa vetävämpi. Me olemme vakuuttuneita siitä, että se vetää puolensa enemmän käyttäjiä, mutta miten tähän päästään konkreettisesti, vai olemme paikallisliikennettä. Olen vähän eri mieltä kanssanne, herra Misoli, ja meidän täytyy sisältää käyttäjien oikeuksiin. Tämä asetus, johon pyritään käyttäjien oikeuksiin myös alueelliset, alueellisessa ja lähiliikenteessä. Mitä tarkoitetaan lähiliikenteellä? Onko se raitiovaunu ja metro? Se on sitten ihan toinen asia. Ei sitäkään pidä poissulkea tästä, jos metroihin pääsy on hyvin taattu tänä päivänä. En tiedä, miten voidaan taata liikuntarajoitteisille pääsy metroihin, jotka ovat liikkuvat Berliinissä tai Pariisissa. Kaupunkiliikenteessä tämä on ihan oma lukunsa. Meillä on kaikki intressit tukea tällä hetkellä helpottavampaa pääsyä rautatieliikenteessä sopimuspohjaisesti ja korvausperusteilla. Ja kuten on todettu, että tämä toimintojen häiriöt ovat erittäin useita ja monet, joilla on kausikortti, eivät kausikortti, he ostavat sadan tai sadan tai muutamankin sadan euron tai jopa tuhannen euron vuosikausikortin. Nämä matkustajat maksavat todelliset kustannukset näistä palveluista ja heitä pitää suojella asianmukaisesti jos me pyydämme lainsäätäjiltä tätä, ettei sitä unohdeta. Kiitos paljon herra Kidor. Toinen kysymys pingpongissa herra Lokmannille. ainoa jäsenvaltio, joka toteuttaa tätä vuonna 2007 ilman poikkeuksia miten tämä asetus, jos sitä ei yksi ilmeisesti toteuteta kaikissa rautatieyrityksissä vuodesta 2019, miten se voi toimia hyvä laadukas palvelu? Voidaanko siihen sisällyttää poikkeuksia vuoteen 2024 mennessä ja onko tämä kaikissa sovellettavissa sovellettuna vuonna 2019? Yes, uh, although this is a question more to the member state than to... Niin, kysymys, mutta jos on olosuhteet on olemassa, niin emme puolusta poikkeuksia. Me puhumme vain tapauksissa, jossa olosuhteet joko infrastruktuurissa tai ajoneuvossa eivät mahdollista, että saadaan oikeanlaatuinen palvelulaatu asiakkaille entisestä jäsenvaltiolta soveltamasta asetusta oikein. Okei. No niin, hyvä. Eli lähdetään, so- lähdetään soveltamaan vuodesta 2019. Tämän minä halusinkin kuulla. Rouva Haddadille seuraava kysymys. Te korostitte, että monissa Euroopan maissa tämä Euroopan maissa ollaan tehokkaita. Komissio ehdotuksessaan antaa kaikki takeet henkilöstölle ennakkoilmoituksella. Mitä teidän mielestänne tämä tarkoittaa henkilömäärässä noin massassa? Tot, teillä pitäisi olla jonkinlainen tajunta siitä, kuinka paljon on liikuntarajoitteisia, kuinka paljon niitä voidaan sisällyttää, kuinka paljon, mitä se tarkoittaa esimerkiksi prosenteissa mitä se tarkoittaa noin volyymeissa määrissä? Minä en ihan sitä ymmärtänyt. Maailmanpankin mukaan se on 15 prosenttia väestöstä, mutta meidän mielestämme meidän pitää edustaa 20, 80 miljoonan liikuntarajoitteisen tai vammaisen käyttäjän oikeutta. Onko minulla vielä oikeus yhteen kysymykseen? No hyvä, yksi kysymys. Herra Smith, teidän kokemustenne perusteella, kun puhutaan viiveistä tai peruituksista, kuinka monet rautatieyritykset informoivat asianmukaisesti matkustajia heidän oikeuksistaan? I think it's very difficult to... Mielestäni asiakkaita, asiakkaiden on hyvin vaikea tiedottaa matkan alussa viivästyksiin liittyvistä oikeuksista, koska matkalla voi mennä aika monia asia pieleen, ja jos myyntitilanteessa mainostetaan niitä, niin se ei ole ehkä ihan hyvä myyntikikka. Mutta on paljon myös henkilöstöä, jotka eivät tiedä riittävästi matkustajien oikeuksista, ja on myös paljon muuta, jotka eivät tiedä yhtenäisistä säännöksistä – ja nyt he eivät osaa sitten auttaa matkustajia tällaisissa tilanteissa. Ja nyt eh, erityisesti erillisten lippujen tilanteessa, kun matkustajat haluavat jatkaa matkaansa, niin eh, henkilökunta on tavallaan se, johon matkustaja toivonsa asettaa, mutta jos ei tarpeeksi tiedetä, niin miten he voivat auttaa? Kiitos paljon, herra Smith, ja nyt jatkamme. Annan puheenvuoron herra Rodille. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Ping-pong-systeemiä yhä. Chairman, uh, and thank you. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös panelisteille. Aioin kysyä paljon kysymyksiä, mutta herra, minusta näytti siltä, että et ole sitä mieltä, että lainkäyttötoimia pitäisi soveltaa suoriin lippuihin. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta esimerkki viime kuusta, kun parlamentti meni Strasbourgiin, ostin lippuni Strasbourgiin Noimunsterissa Saksassa. Se oli äh, menopaluu. Valitettavasti, kun olin kotimatkalla takaisin, niin myöhästyin junasta Strasbourgista Saksaan. Menin äh, asemalle ja pyysin vaihtamaan li- lipun Karlsruheen, sanoivat, emme voi hoitaa tätä lippua, kun ostitte sen noimesterissa Saksassa. Noin ok. Mitäs pitäisi tehdä sitten? Koska tarvitsen vara- varauksen seuraavan TGV-junaan. No emme voi auttaa teitä. Ok. Kokeilin onnea, niin hyppäsin seuraavan TGV-junaan ja mm, tuli rangaistusmaksu. Pidättekö tätä hyvän äh, järjestelmänä, hyvin toimivana? Puhumme hyvin rahoitusta saavasta valtioomisteisesta vakiintuneesta toimijasta yhtiöstä. No, minä jo sanoin, että asioita voidaan aina parantaa. Ja täällä on mainittu myös henkilöstön kouluttaminen ja siksi minäkin sen mainitsin. Pitäisi aina olla mahdollisuus päästä seuraavaan junaan, jos, viiva, jos myöhästyy jostakin jatkoyhteydestä. Mutta jos on yksi sopimus, eli suora lippu, niin silloin asiakkaiden oikeudet pätevät myös seuraavaan junaan. Jos taas ostaa junat erikseen, varmaankin näin oli omassa tapauksessanne, en ole ihan varma, niin ainakin ymmärsin, niin silloin ei voida odottaa täysiä takuita, ellei sitten näiden kahden yrityksen välillä ole kaupallinen sopimus siitä, että tällainen tilanne myös katetaan. Eli tämä on vastaukseni. Okay, thank you. I will move on to my... Kiitos. Siirryn seuraavaan kysymykseeni Rova Hadadille. Koska ehkä voisitte ottaa esille konkreettisemmin, että miten pitkälle haluatte meidän menevän, kun ajatellaan vammaisten avustamista. Haluaisin, että vastaisitte hyvin tärkeään kysymykseen mielestäni, että oletteko sitä mieltä, että on kysymys rajoittamisesta, joka täytyy selventää. Ellei haluta, että henkilökunta saa sitten terveydenhoidollista koulutusta enemmän. I don't think it's a question about... Uh... No, mielestäni ei ole kysymys korkeakoulutuksen koulutuksen korkeasta laadusta – Mielestäni tässä on kyse siitä, että voi matkustaa myös vammaiset samalla tavalla kuin kuka tahansa. Voin mennä junalla mistä haluan, milloin haluan, eikä tarvitse tiettyyn aikaan lähteä jostakin konferenssista tai työpaikalta tietyn aikarajoituksen takia, jos haluan vaikkapa tiettyyn aikaan olen varannut lipun, niin en voi lähteä aikaisemmin ja Belgiassa on joitakin hyviä juttuja uusissa junissa ja on tällaisia avustajia, mutta jos ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta, niin sitten se ei ole mahdollista. Eli ei, ei tähän tarvita mitään suurta koulutusta, jotta tämä onnistuisi. Ja kyllä nyt jonkun ihmisen pitäisi auttaa, jos on asemalla, niin voisi auttaa junaan, jos oma avustajan ei pystyisi. Ei tähän mitään korkeakoulutusta tarvita. Merci beaucoup, monsieur Rod. Kiitos paljon, herra Rod. Edustaja Kramer, teillä on nyt viisi minuuttia pingpongia peliaikaa. Lohman. Herra Lohman. 67 prosenttia haluavat tämän suoran lipun. Teidän järjestössänne olette sen julistaneet Sit, mutta halutaan se siis sito, sitovaksi. On osoittautunut, että onnistuuhan se. It's... I believe that I already explained. Mielestäni jo selitin. Kyse ei ole siitä, että me vastustamme tätä periaatteessa, vaan me vastustamme sitä, että otetaan tiettyjä sääntelyvalvoitteita tai lainsäädäntöjä, jotka sitovat vain tiettyä liikennemuotoa, eli rautatien liikennettä, kun taas tätä ei tehdä, kun tämä voidaan selvästikin tehdä ihan vastaavasti eh, palvelusopimuksella. Ei tätä, tämä eh, päde myöskään ilmailuliikenteeseen. Eli rautatieyrityksillä pitäisi olla tietyt kaupalliset vapaudet. Ne myös kuuluvat eri tai liittyvät yhteen. Sitten teidän täytyy olla sen puolesta ja taistella sen puolesta, että sitä tulee sitova. Kun se teidän intressi kerran on. Yes. I think no, yes. okay, thanks. Selvä, kiitos. Seuraava kysymys. Jos on sitova sopimus yleisesti, niin uskotteko, että matkustajaluvut kasvaisivat vai vähenisivätkö? Miten arvioitte tätä? I think it will have two. Mielestäni tämä vaikuttaisi kahdella tavalla. Ne matkustajat, jotka ovat huolissaan siitä ja eivät valitse junaa, niin varmastikin luottaisivat paremmin nyt junapalveluihin ja käyttäisivät niitä enemmän. Ja sitten on matkustajat, jotka eivät edes ajattele tätä ja sitten ne matkustavat Kölniin ja siinä joutuvat 500 euron ylimääräisen maksun matkamaan, niin he eivät enää mene sinne junalla tämän jälkeen jos tästä rautatieverkostosta tuhdaan verkosto, niin sitten asioille täytyy myös tehdä jotakin ja tämä pätee myös ilpailun. Kerran minulle sanottiin, että Belgiassa on enemmän juna-asemia kuin kansainvälisiä lentokenttiä koko maailmassa ja kerran menin Lontoosta Prahaan ja minä kyllä löydän lentokoneen, jolla pääsen suoralla lennolla ja yhdellä lipulla Lontoosta Prahaan. Mutta sitten taas junamatkoissa tämä ei ole mahdollista. Siellä on niin paljon erilaisia asemia. Eli tavallaan junapuolella on paljon enemmän mahdollisuuksia eritasoisia kuin ilmailussa, ja niitä ei voida täysin verratakaan keskenään. Eli, ja vielä yhdessä maassakin voi olla eri segmenttejä, joita operoi eri yritykset eikä välttämättä tarvita mitään suoralippuja, jos otetaan käyttöön sellaiset myyntijärjestelmät, joissa monesta pätkästä koostuvan matkan voi kuitenkin merkitä yh... tai sen voi ostaa yhdellä kertaa, eli kyse on vain yhdestä transaktiosta. Eli mielestäni matkustajien näkökulmasta tällainen vaihtoehto olisi yhtä hyvä kuin suoramatka. Kiitos, force majeure ja matkustajajärjestöt. Force Majeure on lentoyhtiöllä. He käyttävät tätä sanaa, jotta valitusoikeutta voidaan laajentaa. Komissio mainitsi lukuja maata kohti. 15 vuoden aikana 1,3 miljoonaa jäsenvaltiota kohti. Ei ole edes pähkinöitäkään tämä, jos ajatellaan niin että miksi olette sitä vastaan, että Fars Moser tulisi käyttöön? Se on se halvin veruke lentäyhtiöille Japanissahan kaikki on täsmällistä, niin siellä ei ole ongelmaa ollenkaan. Yeah, <laughs> do I have to answer on this? Niin, minäkö vastaan? Kun tarkastelimme kustannuksia, niin mielestäni ainut tapa, jolla rautateitä saadaan parannettua tämän suhteen on se, niin. niin, voisin tämän. Mielestäni force majeure, ylitsepääsemätön este, tällaisenään on ihan hyvä. No, en nyt ihan ymmärtänyt täysin kysymystänne. Also selbst die Kommission ist skeptisch. Komissio, onko se skeptinen, kun muotoillaan kärjekkäästi? Onko komissio skeptinen, että saadaanko tämä tuomioistuimessa läpi, tuleeko käräjöintiä ikuisesti? Ja minun kokemukseni on myöskin puolentoista vuoden takaa sitten hän saa rahaa säästettyä, mutta ei se voi olla tämä perspektiivi. Me haluamme painostaa, että ollaan täsmällisiä. Mieluummin sitä ei tarvitsisi käyttää ollenkaan. Ich denke, das, was, was Sie sagen. Niin, se mitä sanoitte tässä viimeksi, se ymmärrämme sen täysin, olemme samaa mieltä. Sitä itse asiassa toivomme kuten sanotte, jos tarkastellaan Japania, niin jos juna on, onkin myöhässä, niin se äh, tulee, siitä tulee sanomalehtiuutinen. Jos näin tehtäisiin Euroopassa, niin sitten olisi paksuinkin sanomalehti täynnä näitä uutisia joka päivä. Tässä se suuri ero on ja Sanotaan usein, olen ollut Japanissa useaan otteeseen, sanotaan aina äh, tästä Japanin asiasta ja ymmärrän, siellä on kulttuuri niin, että asiakas on tärkein kaikilla sektoreilla. Asiakas on tärkein. Voi olla niin, että tarjoan palvelun, hän sitten antaa sen toiselle ja hän haluaa sovittaa hyvittää tämän joka kerta. Ja kun tässä tulee tällainen ketju ihmisiä ja palveluita, niin sitten on hyvä palvelu. Merci beaucoup pour ce... Kiitos paljon tästä ensimmäisestä kierroksesta. kysymys pelistä. Nyt käynnistämme toisen kysymyskierroksen. Ja koska nyt mepit, jotka eivät ole varjoesittelijöitä, saavat kaksi minuuttia puheaikaa koska teitä on hyvin paljon. Herra Koor aloittaa. Kaksi minuuttia, sopiiko? Hyvä. Ja, vielen dank. Ich habe eine... Kiitos. Provosoiva kysymys komissiolle. Onko asetuksen uudelleenlaadinta liian lyhytaikaista? Miksi kysymys? On puhuttu äh, monimuoto integroiduista lipunmyyntiasioista. Äh, pitäisikö ajatella ihan uudelleen ja ajatella näitä matkustajan oikeuksia monimuoto matkustamiselle, eikä pelkästään yhdelle matkustusmuodolle? Allez la commission, on vous invite dans le... No niin, komissio saa tulla mukaan peliin. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Niin, hyvät jäsenet. Niin, itse asiassa todellakin useaan otteeseen ollaan keskusteltu monimuoto matkustajaoikeuksista. Yksi ehdotus onkin tehty. Se koskee ilmaliikennettä, raideliikennettä. Mutta lainsäädäntöprosessissa se on neuvoston puolella ei saanut jatkotoimia. Sitten on annettu tutkimustehtäväksi nyt, että missä määrin matkustusmuodot tässä mielessä ovat jo olemassa ja missä määrin matkustajan oikeuksia näissä multimodaalisissa yhteyksissä käytetään jo nyt. Ja tällä hetkellä juuri seuraamme tutkimuksen toteuttamista ja 2000 2018 toisella vuosineljänneksellä saadaan sitä tulokset ja se on sitten perusta meille siihen, että päätämme, että missä, miten tässä jatkamme. Sitten toisella sektorilla koskien delegoitua säädöstä multimodaalisesta matkustamisesta. Sehän julkistettiin viime vuonna syyskuussa, niin että että niin sanotusti e, ensin pitää luoda pohja sille, että tietoja voidaan asianmukaisesti vaihtaa ja näiden tietojen perusteelta sitten ikään kuin voidaan multimodaalinen matkasuunnitelma luoda, mutta se koskee sitten enemmän e, tiedotusoikeuksia, eli yritetään lähestyä asiaa monilta näkökulmilta. Mutta voin vakuuttaa, että tätä työstetään koko ajan ja tähän käytämme aikaa, koska todellakin nyt kun digitalisointi lisääntyy, niin ongelma on edelleen koko ajan olemassa. Merci beaucoup, la commission. Kiitos paljon komissiolle. Nyt edustaja Rike, kaksi minuuttia. Euh, merci, madame la présidente. Kiitos paljon puheenjohtaja herra Lokmanille. Täällä on paljon puhuttu tästä suorasta lipusta ja mielestäni Suoran lipun takaa löytyy aikamoinen ongelma, miten voidaan hoitaa tiedotusta kaupallisesta tiedottamisesta, tarifeista ja myös yrityksistä, jotka toimivat. Ehkä tätä voitaisiin hoitaa paremmin ainakin ulkopäin, ulkopäin tarkasteltuna, niin kuin tehdään ilmailuliikenteessä tätä suoraa lippua. Jos ajattelemme asiakkaiden kapasiteettia, ajattelemme myös yrityksiä ja mm, tariffi, tariffeja. Vois, voitaisiinko tässä edetä jotenkin? Herra Lokman, olkaa hyvä. Not sure en ole varma, ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta oliko kyse siis tariffien mahdollisesta yhdenmukaistamisesta yritysten välillä, jos kysymys koski tätä, niin se ei varmastikaan ole ihan helppoa, koska yritykset yleensäkin haluavat hinnat määritellä itse, mutta jos ymmärsin väärin, niin pahoittelen. Kysymykseni kuuluu, voitteko te ajatella, että voisi, tai voitaisiin tehdä sitovaksi yrityksille tiedottaminen niiden aikatauluista, palveluista ja tariffi taulukoista. Nämähän toimii ilpailuliikenteessä, jossa on hintavertailutaulukkoja, koska tämä olisi silloin ulkoistettu tälle, tästä toimijasta. Okay, this is, this is what... No, meillä on jo tällainen järjestelmä. Puhuin tästä täyden palvelun mallista jo, koska me olemme voineet tällaisia ähm, hintoja ja reittejä koskevia tiedotussysteemeitä ja ottaa vähitellen käyttöön. Ja tällainen on siis jo käytössä ja se voi on jatkossa myös mahdollista. Mutta on sanottava, että tämän täytyy olla asetuksen kanssa sopusoinnussa sen perusteella, miten yritykset toimivat. Eli jos yritysten välillä on tällaisia bisnessopimuksia. Deuxième question pour Monsieur Toinen kysymys herra Kidorille. On puhuttu paljon vaikeudesta, miten otetaan huomioon kaupunkiliikenne, pitkät matkan liikenne ja alueliikenne. Jos puhumme korvauksesta, ja usein niitä ei vaadita, koska ei ole tarpeeksi tietoa, eikä niitä vaadita, niin kuin täällä on sanottu, niitä on, eivät ihmiset lähde liikkeelle jonkun viiden, kolmen euron korvauksen tai ehkä 10 euron korvauksen takia. Mitä te olette mieltä, jos voitaisiin luoda jonkunlainen rahasto? Anteeksi, ei rahasto, vaan jonkunlainen tili matkustajille mm, per matkustaja, että hän voisi joka kerta käyttää sitä, kun haluaa korvausta jostakin. Eli kaksi tai kolme euroa ei koskaan kukaan lähde kai tällaista korvaamaan kun meillä on kyse lyhyistä matkoista. Olisi, eikö olisi toivottavampaa luoda jonkunlainen tämmöinen luottotili, että josta voitaisiin saada korvauksia ihan ympäri vuoden? Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Mutta niin kuin kaikessa on kyse sen toteuttamisesta, mutta pitäisi nyt nähdä, miten yritykset voisivat toimia, miten ne voisivat lähteä tätä toteuttamaan kansallisella tasolla harmonisointi eri rautatieyritysten välillä silloin, kun niitä on useampia, niitä on useita, niitä on yhä enemmän enemmän. Ajattelen taas kerran, että minulle kaupunkiliikenne on on nimenomaan kulurajoitteinen, koska liput, lippujen kustannukset ovat aika alhaisia. Meidän pitäisi ajatella tätä korvausrahoista rautateille niillä, joilla on kausikortit, joilla on ehkä kuukausi- tai vuosikortti. Eli silloin, jos ajattelemme tällaista luototusta jokaiselle käyttäjälle, että voisi saada jonkinlaista korvausta viiveistä, niin jos nämä voidaan tarkistaa, se olisi vätävoimia, niin kyllä tätä ajatusta voisi lähteä syventämään. Kiitos paljon teille vastauksestanne. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kaksi konkreettista kysymystä. Minähän olin esittelijä 2012 vuonna, kun ensimmäistä kertaa mietittiin yhtenäisiä standardeja yksittäisissä liikennemuodoissa. Eikä unohdeta erityispiirteitä liikennemuodossa, siis harmonisointi kyllä, mutta vain tiettyyn määrään asti. Herra Lohman, komission ehdotus, onko se tämän suuntainen? Eli mikä on etu, jos ajatellaan vilpillistä kilpailua? Niin sen suhteen? Uh, I would say in principle yes. No periaatteessa ehdotus menee oikeaan suuntaan. Siitä pyritään pääsemään eroon uh, eroavaisuuksista eri liikennemuotojen välillä. Uh, Tämä otetaan käyttöön samankaltaiset periaatteet samantyyppisille yrit- palveluille eri liikennemuodoissa – mutta sitten samanaikaisesti pitäisi muuttaa kaikkia liikennemuotoja koskevia matkustajan oikeuksia. Muuten tämä ei voi toimia kunnolla. Eh, Puolan asiantuntijalle mainitsitte ja painotitte tasapuolisuutta kun on eri standardia erilaista latua jäsenvaltioissa ja varoititte siitä, että mennään liian pitkälle miten tämä tasapuolisuus voidaan ottaa huomioon eurooppalaisessa lainsäädännössä, siis kaikille 27 jäsenvaltiolle? Äh, Nyt jos ajatellaan tasapainoa, niin tasapaino ennen kaikkea kilpailussa eri liikennemuotojen välillä. Eli jos puhutaan raideliikenteestä, sitten tulee käyttöön sääntöjä raideliikennemarkkinoista, niin sitten avoimesti ja niin, että mahdollisuudet ovat tasapuoliset. Myös tieliikenne, ilmaliikenne, meriliikenne, niin niitäkin täytyy sitten säännellä. Ja niillekin täytyy tulla velvoitteet ja matkustajan oikeudet pitkälle menevät myös näissä liikennemuodoissa. Tämä vastauksena en tiedä, että oliko se nyt tyydyttävä vastaus täysin ja vastaako se täysin kysymykseen. Ja vielleicht, vielleicht eine letzte Frage. No ehkä viimeinen kysymys lyhyesti matkustajajärjestön edustajalle. Tiedottaminen. Te mainitsitte että tiedottaminen ei ole riittävää, mutta myöskin valitusoikeus. Entäs komission ehdotus, onko se tyydyttävä? Mitä tulee valitusoikeuteen? la question? Kenelle te osoitatte kysymyksenne? Monsieur Herra Kidorille. Monsieur Kidor pour la FNOT. Herra Kidor, olkaa hyvä. Annan eurooppalaisen kollegan vastata ja mahdollisesti sitten täydennän, jos on tarvis. Meidän pitää nyt tässä edetä. No, jos ymmärsin oikein kysymyksen, niin kyse on siitä, miten korvauksen voisi saada ja onko sääntöjä tarpeeksi, jotta sen voi myös saada. Ymmärsinkö oikein? Ja, <clears throat> die Beanstandungen der Passagiere sind äh, besonders... Niin, matkustajalla ei ole mahdollisuutta saada asioita läpi. Että miten he saat, saavat, pystyvät käyttämään oikeuksiaan yksittäisissä jäsenvaltioissa. No niin, nyt aika on kulunut mennyt ja seuraava edustaja saa puheenvuoron kaksi minuuttia, Tomis Mekker. Um. Ähm, Ik lees in, in het voorstel van de commissie heel wat interessante, goed bedoelde zaken natuurlijk. Niin, tästä ehdotuksesta halutaan parantaa muun mm. muassa liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia ja suojella paremmin matkustajia, on velvollisuuksia tiedon antamisesta ja niin edelleen. Mutta erityinen huolenaihe on noin vuosi sitten Esitin kysymyksiä, miten viivästykset pitäisi mitata tai arvioida, kun on kyse pitkistä viivästyksistä. Ja kun sitten tarkastelen tuloksia, niin en oikein tiedä, että miten Euroopassa voidaan matkustajan oikeuksia suojata oikealla tavalla, jos ei edes käytetä yhdenmukaista arviointi- tai mittausvälinettä näissä viivästyksissä. Joillakin tai määrää. joillakin mailla on kolmen minuutin sääntö, joillakin kymmenen minuutin, joissakin puhutaan vain viivästyksestä lopullisessa määränpäässä, joissakin taas lähtöpaikassa ja joissakin jäsenvaltioissa puhutaan keskimääräisistä viivästyksistä. Eli näitä myös mitataan hyvin eri tavalla, näitä viivästyksiä. Ja jäsenvaltioiden välisiä tietoja ei voida vertailla keskenään. Eli nyt pitäisi siis parantaa matkustajien tiedotusta viivästystapauksissa ja omassa maassani esimerkiksi kolme kertaa päivässä julkaistaan tietyt raportit, näin siis Belgiassa, mutta meidän täytyy saada vertailukelpoisia järjestelmiä. Standardijärjestelmä olisi hyvä matkustajien näkökulmasta, koska tällä tavalla he voisivat myös vertailla eri operaattoreita ja tietyissä tilanteissa tietää, mitä oikeuksia heillä on. Eli mitä mieltä olette siitä, että olisi yhdenmukainen käsitys viivästyksistä ja niiden mm, pituuksista? Mitä mieltä olette tällaisista? Kiitos paljon. Nyt täytyy vähän kiirehtiä, koska näyttää siltä, että operaattorit ovat lähtemässä. Kenelle te osoitatte kysymyksenä? Okei. Okay. Smith. I think that, um... Niin, luulen, että todellakin täsmällisyys on yksi suurista kysymyksistä. Ja niin kuin sanoitte, äh, vain vähän aikaa sitten Belgiassa organisaatiot pakottivat Infrabelin toimiin, kun ei ollut toiminta sitä, mitä odotimme. Ja nyt he ovat sitten ehdottaneet ja huomenna on sitten seikkaperäisempi keskustelu tästä, mutta myös Euroopan tasolla, kun aina näitä keskusteluja käydään sisäisesti myös järjestössämme, että jokaisella maalla on omat sääntönsä ja omat mittaustapansa. Ja olisi hyvä, että tavalla tai toisella, että joku tai komissio laatisi säännöt, että miten mitataan SNCB ja Infrabelin kanssa on ollut keskusteluja mittaamisesta. Ja lopulta saatiin heidät tekemään se niin kuin halusimme, mutta siis siitä tuli paljon kuluja meille. Eli ensin täytyy tapahtua se, että ollaan avoimia, tiedot avoimesti niin, että voidaan verrata, vaikkakin ne olisi mitattu eri tavalla. Selitetään myös, että mitä tehdään. Se on Muuten ei voi arvioida, niin kuin sanoitte. Merci, monsieur. Kiitos paljon. Wim van de Kamp vielä, olkaa hyvä. <clears throat> Wat mij opvalt in deze discussie... Kiitos puheenjohtaja. Yksi asia, mitä hieman ihmettelen tässä keskustelussa, on se, että meiltä unohtuu se, että Euroopan rautatiet ovat kaikista tuetuin ala eri liikennealoista – verrattuna vaikka maanteihin. Ei niitä voida verrata maanteihin, koska rautatiealaa tuetaan eniten. Eli nyt kysyisinkin, että miten suoran lipun järjestelmä ei voisi edistää parempaa yhteistyötä eri rautatieyritysten välillä Euroopassa, että jotenkin velvoitettaisiin tiiviimpään yhteistyöhön rajat ylittävästi. Ja sitten Puolan vieraalle minä olen todella pettynyt hänen esityksensä. Jos hänen pitäisi valita investointien ja matkustajien välillä, niin hän valitsee investoinnit. Pitä... näinkö hän sanoi? Euh, no, tässä oli kysymys herra Olsevskille. Herra Olsevski, te voitte aloittaa vai ei ollut kysymystä? No voinko vastata, jos esitettiin kysymys? Valitsen investoinnit matkustajille. Tällä hetkellä PKP toteuttaa esimerkiksi suuren investointiohjelman asemille, jossa on uusia ratkaisuja erityisesti vammaisille kaikki liikuntaesteet poistetaan. Uusia investointeja kalustoon myös. Siellä otetaan hyvin matkustajan tarpeet huomioon niin, että kaikki unionin säännötkin toteutetaan. Eli investoinnit kyllä matkustajien eduksi. Okei, okay, merci. No hyvä, kiitos. Kiitos Osevski. Ja herra Robert ei ole paikalla. Mr. Lohman. Kysymykseni edustaja Lohmanille. Enpä kuullut tätä kysymystä. Voisitteko te toistaa tämän vielä? The only one in this house. No, te olette sitten ainut tässä salissa. Mark. Kuulin tämän kommenttinne, sen jälkeisen kommentin, mutta en huomioinut tätä edellistä kysymystä. Herra Lokmanille lipuista. Understood my question very... Herra Lohman ymmärsi oikein hyvin kysymykseni. Like to hear is... Ja nyt haluaisimme kuunnella häneltä, kuulla häneltä selvän vastauksen. Minäpä sitä kuullut, mutta minä sitä kuullut, hän kuuli sen no sen parempi. Nyt kuulemme vastauksen. Lohman todellakin Ymmärsin, mutta ei ole samaa mieltä, että raideliikenne saa eniten tukia, koska täytyy ajatella myös kustannuksia, joita liittyy infrastruktuuritoimintaan ja investointeihin ja niin edelleen. Mutta olen siis täysin samaa mieltä, että voidaan pakottaa tällaiset ratkaisut. Meillä on sopimustoimia, jotka asiasta vastaavat viranomaiset pakottaa. Kuitenkin ei voida pakottaa kompensaatiota sopimusten kautta. Jos tällainen on, niin voidaan pakottaa, mutta on kaksi eri markkinasegmenttiä. Bien, merci. No niin, kiitos. Rouva Arno Tuur, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille esitelmöitsijöille. Minulla on vähän kysymys erityislaatuinen sille henkilölle, joka edustaa herra Gazota, en ihan tarkkaan muista nyt teidän nimenne. Minä olen kuullut paljon puhuttavan matkustajien oikeuksista, mutta ensimmäinen matkustajien oikeus on taata heille turvallisuus rautatieliikenteessä. Se on yhä heikkenevä luonnonvara. Meidän pitäisi myös pystyä taata asianmukaiset, täsmälliset, puhtaat palvelut rautatieliikenteessä. Kai se on ihan itsestään selvää, mutta jos ajattelemme tuottavuuslogiikkaa, jota Bryssel kovasti pönkittää, niin rautatieyritykset ovat vähentäneet henkilöstöään – ja samanaikaisesti on moninkertaistuneet nämä <clears throat> epäasiattomuudet, jopa ryöstelyt, voisin sanoa näin, jos me puhumme ranskalaisesta järjestöstä, joka puhuu aluesuunnittelusta. Yli 40 prosenttia haastattelusta henkilöistä ei kokenut oloansa turvallisiksi julkisissa rautatieliikennevälineissä ja aivan erityisesti 39 prosenttia oli myös kohdistettu seksuaalista häirintää naisiin kohtaan myös julkisessa liikenteessä. Ja ne ei kai ole mikään yllätys, että naiset ovat erittäin huolissaan turvallisuudestaan, kun käyttävät julkista liikennettä 56 prosenttia suhteessa 26 prosenttia miehiin. Eli jotkut ovat nyt ajatelleet, että varattaisiin naisille suunnattuja vaunuja, junavaunuja – qui dort, voilà. Eli ei olisi, onko tämä nyt siis ihan todellinen ongelma rautatieliikonteessa aivan erityisesti, onko se tyypillinen vain Ranskassa, miten tätä voitaisiin parantaa teidän mielestäni, niin miten voidaan vaikuttaa komissiohon tässä aiheessa, joka on äärimmäisen huolestuttava. Herra Kidor, minä vastaan tähän vahvaan vetoomukseen, erityisesti minä haluaisin erottaa turvallisuuden ja ja ö, mukavuuden meidän täytyy ajatella myös onnettomuustilastoja verrattuna muihin liikennemuotoihin tai siirtymismuotoihin, erityisesti rautatieyritykset. En minä pysty vastaamaan kokonaisuudessaan tähän ihan heti, mutta me uskomme ainakin Ranskan rautatiematkustajien liitossa, että rautatiet ovat vielä turvallinen ja turvattu, jos ajattelemme myös onnettomuuksia. Jos ajattelemme nyt henkilökohtaista turvallisuutta, hyvä rouva, niin Ranskassa on tehty tutkimusta, jonka mukaan joka toinen nainen oli joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi julkisissa liikenteissä, olipa sitten kyse rautatieliikenteestä tai maantieliikenteestä. Me olemme käynnistäneet tästä myös kampanjan, halut herättää yleistä mielipidettä. Ei ole kyse vain siitä, että me ryhtyisimme poliisiksi, vaan meillä pitäisi olla jonkinlaisia tarkastajia liikenteessä, rautatieliikenteessä. Me olemme ryhtyneet toimenpiteisiin yrityksissä ja, jul- ja viranomaiset myös. Pitäisikö, ja koska poliisi käyttää poliisivoimaa eikä rautatieyritysten henkilöstön pidä ryhtyä käyttämään poliisin oikeuksia. Madame. Kiitos paljon vastauksestanne. Senavalova. E, já bych se chtěla ještě vrátit k cestování e, lidí. Kiitos paljon. Minä haluaisin palata tähän aiheeseen, kun puhutaan liikuntarajoitteisista tai vammaisista matkustajista. Olemme jo puhuneet tästä jo interryhmässä e, keskiviikko ensi keskiviikkona me tulemme jatkamaan keskustelua. Olette tervetulleita sinne. Osoitan kysymykseni herra Lohmannille. Olen sitä mieltä, että tämä on aika eri kummallista kuulla näistä suurista eroista eh, jotka vallitsevat sen välillä, kuinka paljon voi tilata etukäteen nämä palvelut. Tästä puhui myös Rova Haddad. Mehän tunnemme ainakin, mikä, tiedämme mikä on tilanne Saksassa, Tsekin tasavallassa ja Espanjassa. Kysynkin, mikä on se syy, joka vaikuttaa näihin suuriin eroavaisuuksiin? Onko kyse järjestöistä, laitteistoista vai pelkästä tahdosta? I mean, the differences are mainly, uh, given... Erot tulevat pääosin siitä, että että eri palvelut eivät ole identtisiä luetteloiduissa maissa. Myös on kovin korkea, niin tietysti tarjotut palvelut eroavat niistä, joissa intensiteetti on alhaista. Onko aliresurssoitu henkilökunnan osalta asema vai ei? Emme koskaan tietenkään matkustajan oikeuksien parantamista vastustaisi liikuntaisteisten osalta liikuntarajoitteisten osalta emme myöskään tätä aikamäärän rajoitusta vastusta, tai että saadaan vieläkin parempilaatuisia palveluja, siis ei avusteisina, eli jota voidaan käytä, palvelut, joita voidaan käyttää ilman avustusta. Děkuji. V těch deseti vteřinách bych poprosila o komentář. Kiitos paljon. Kymmenen sekunnin aikana pyydän Rauha Haddadilta, jos hänkin voisi vastata tai reagoida. I think most of the time is also... Mielestäni yleensä on kyse myös hyvästä tahdosta ja tahdovoimasta. Kuten sanoin, niin ei tähän tarvita mitään erityiskohtelua, vaan haluamme vaan, että voimme yriteisesti käyttää, ylipäätään käyttää julkista liikennettä, niin kuin kaikki muutkin. Ei tarvita mitään erityistä koulutusta tai kun sitä pyydetään, niin aina vastataan, että ei tämä ole meidän vastuullamme. Me haluamme lisätä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on kohdella meitä samalla tavalla kuin muitakin, koska suurimman osan ajasta laitteisto on jo siellä ja sitä täytyy vain käyttää. Kiitos. Kiitos paljon Rova Haddad vastauksesta. Ja nyt viimeinen puhunja Rova Andersson, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos uudesta puheenvuorosta. Sen lisäksi, että Ramitsa sosiaalisesti vastaavasta tästä, niin minä olen yksi varjoesittelijä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa. Ja meillä on suuri intressi asiaan. Minulla on oikeudellinen kysymys itse asiassa komissiolle. Eikö ole niin, että pitäisi ottaa kovasta huomioon artiklat 7 ja 12 sopimuksessa, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajan suoja toteutetaan asianmukaisesti tässä toimessa ja että korkea taso taataan. Ja toiseksi liittyen vaihtoehtoiseen rinnanratkaisuun, ettekö olisi sitä mieltä, että operaattorilta pitäisi vaatia sitä, että se hyväksyy vaihtoehtoisen rinnanratkaisun tuloksen sanottu rajoittamatta kuluttajan oikeuksia tapauksessa myös, mutta jos ei vaadita, että operaattori hyväksyy ratkaisun, niin todennäköisesti ei saada lisää edistystä kuluttajan oikeuksissa. No niin, sitten heti komissiolta vastaus. Kiitos. Indeed. Kiitos oikein paljon. Mehän olemme yrittäneet myös edistää vaihtoehtoisia riitojen ratkaisumekanismeja myöskin verkossa, mutta tämä ei ole ollut tähän asti velvoittavaa niin kuin nyt te ehdotatte. Ja ei olla nähty liikehdintää muun muassa tällaisten säätiöiden suuntaan. Ja me keskustelemme uusista menetelmistä, ähm, näitä ADR- tai ODR-menetelmiä, mekanismeja varten kansallisten täytäntöönpanoelinten kanssa. Me olemme nimittäin nähneet, että kaikki elimet eivät edes tiedä olemassa olevista järjestelmistä tai kaikki eivät käytä niitä samalla tavalla ja siksi pitäisikin koko ajan antaa suosituksia niiden käyttämisestä, mutta te olette aivan oikeassa, että tätä ei ole vielä ehdotettu tähän mennessä, koska nämä välineet ovat vielä melko uusia. Ja direktiivit, jotka on pantava täytäntöön ADR ja ODR-direktiivit. On pantava siis täytäntöön ja kollegamme asiasta vastaavalta pääosastolta käsittelee näitä ehdotuksia tällä hetkellä, mutta olet aivan oikeassa. Meillä on myöskin kuluttajapuoli, jota tarkastellaan pääosastolla päätelmiä ei vielä ole tehty, mutta voin joka tapauksessa sanoa tässä vaiheessa, että käytännössä pyrimme todellakin tekemään tämän ja panemaan nämä asiat täytäntöön eri tavoin. Myöskin kuluttajasuojakeskuksia koskevat yhteiset säännökset ja matkustajien oikeuksia koskevat säännökset on otettava käyttöön kaikilla, kaikissa liikennemuodoissa. Ja me nyt toivomme, että tässä päästään eteenpäin. Se voisi olla seuraava askel jatkoa ajatellen, mutta nyt tällä hetkellä täytyy pysytellä siinä, mitä on jo tehty, ja yrittää panna täytäntöön nämä melko uudet säännökset ensin. Madame Kiitos paljon Rova Kotos tästä viimeisestä puheenvuorosta. Nyt pyydän Ismail Ertugia vielä tekemään loppuyhteenvedon. Ei, vai Rova Andersson, kun tekee yhteen loppuyhteenvedon, olkaa hyvä, jos haluaisit ystävällisesti tulla takaisin paikallenne. Just, just to say that, that's a very helpful answer. Haluaisin sanoa, että tämä oli hyödyllinen vastaus, mutta mielestäni en ole samaa mieltä tässä nyt ei ole enää keskustelua, vaan saatte esittelijän tilalla tehdä loppuyhteenvedon. Incredibly. Haluaisin sanoa, että tämä oli todella hyödyllinen keskustelu ja haluan kiittää kaikkia osallistujia esitetyistä kommenteista. Vammaisten oikeuksien osalta on tärkeää, että tämä asia on otettava hyvin vakavasti, erityisesti kun ajatellaan tätä uutta vammaisten sopimusta. Ja mielestäni jotkut vastaukset ovat hyviä, mutta jotkut olivat todella suuri pettymys, siis vastaukset, jotka rautatieyritysten edustajilta tulivat. Täytyy katsoa tätä liiketoiminta-alaa kokonaisuutena ja matkustajat katsovatkin sitä kokonaisuutena. Matkustajien täytyy voida luottaa näihin palveluihin, vai etenkin jos halutaan siirtää liikennettä maanteiltä rautateille. Ja tätä täytyy katsoa kokonaisvaltaisesti. Muussa tapauksessa ei onnistuta. Eli täytyy toteuttaa parempaa politiikkaa myös tässä. Eipä muuta, kiitos. Kiitos paljon, Rov Anderson minä haluan kiittää kaikkia meidän asiantuntijoita, jotka tulitte tänne kertomaan meille näkemyksistänne, mutta työ on vasta alussa. Toivottavasti meillä on jatkossakin mahdollisuus käydä vastaavaa mielipiteiden vaihtoa, että olette tervetulleita aina liikuntavaliokunnan kokouksiin. Antakaamme raikuvat aplodit meidän vieraillamme, vieraillemme. Ja te voitte myös ablodeerata tätä nuorta miestä, joka on ollut erittäin tarkkaavaisena, kuunnellut, istunut erittäin hiljaa, noudattanut sääntöjä. Toivottavasti sinä sitten, sinulla on enemmän aikaa tutustua myös tähän parlamenttiin muualtakin kuin, kuin tästä kokoussalista, jossa istuit liikennevaliokunnan varapuheenjohtajan tuolilla. Kiitos paljon sinullekin läsnäolostasi ja toivottavasti näin sinut pian täällä. No niin, sitten me jatkamme meidän kokoustamme. Seuraavaan esityslistan kohtaan pyydän Sveitsin liikennelaitoksen johtajaa tulemaan tänne paikalle viereeni. Ah, à bientôt. See you soon. Okay. Great. C'était Euh, Dominique, je vais devoir partir à, à midi 10. La délégation suisse, venez me rejoindre. No niin, pyydän Sveitsin valtuuskuntaa tulemaan tänne eteen minun viereeni istumaan molemmin puolin, jos on tarvis. Right. Right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 Jos haluatte keskustella, menkää ulos jatkamaan keskustelua. Kiitos. Me jatkamme me keskustelua, mutta tällä kertaa meillä on kunnia vastaanottaa sveitsiläinen valtuuskunta. Herra Hyse, suurlähettiläs, kiitos siitä, että tulitte tänne meidän kokouksemme ja tulette kertomaan meille liikenteestä, sveitsiläisestä Svisiosta, ja meillä on alan asiantuntija, herra Peter Flyglistäälä, joka on Sveitsin liikennelaitoksen johtaja. Mikä meitä nyt tässä eniten kiinnostaa, on tietysti liikennemuotojen siirtymät. Teille on annettu 10 minuuttia aikaa, jotta voitte kertoa meille kokemuksistanne ja sen jälkeen me voimme käydä keskustelua kanssanne. Valitettavasti minä en voi jäädä tänne ihan loppuun asti. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Rike siirtyy puheenjohtajan paikalle, kun minun on valitettavasti poistuttava, mutta minä, minulla on mahdollisuus tavata teidät aivan piakkoin, olen siitä varma. Aloitamme välittömästi 10 minuuttia liikennemuoto siirtymästä. Meillä on paljon siitä opittavana, erityisesti nyt Sveitsistä. Kiitos. Madame la Présidente, merci beaucoup pour... Arvoisa puheenjohtaja, kiitos paljon tästä johdannosta. Joka tapauksessa noudatan tätä aikataulua niin kuin Sveitsissäkin kellojen suhteen on tapana toimia. Puhun nyt englantia ja te voitte varmaankin ymmärtää, kun Sveitsissä on neljä virallista kieltä. No ihan lyhyesti Sveitsin liikenteestä. Me pyrimme siirtämään liikennettä maanteilta rautatieliikenteelle. Se olisi ympäristöystävällisempää ja myöskin olemme tai noudatamme Euroopan liikennepolitiikkaakin Sveitsissä. Ja tällainen liikennemuoto siirtymä politiikka käsittää kolme toimeen toimenpidettä. Ensinnäkin uusi infrastruktuuri, sitten rautatiealan vapauttaminen vuodesta 1999 lähtien. Ja nyt puhun erityisesti tällaisesta raskaille ajoneuvoille asetetusta maksusta. Se on kaikista tärkein väline liikennemuoto siirtymäpolitiikkaa täytäntöönpantaessa. Infrastruktuurissa viime vuonna avattiin Gotthardin tunneli, se on kaikista tärkein osa liikennepolitiikkaamme. Se on maailman pisin tunneli. Ja vuonna 2020, kun tämä saadaan täysin valmiiksi, niin sitten ei tule ei ole näkövillä enää mitään eroa Alankomaiden tai Sveitsien välillä. Meillä on ihan standardi infrastruktuuri siinä vaiheessa käy, käytössä 750 metriä 750 metrin pituisia rahtijunia, tavarajunia voidaan käyttää. Ja yksi tärkeistä asioista on se, että voimme mahdollistaa tehokkaan toiminnan näille rautatieyrityksille. Infrastruktuurin rakentaminen ei kuitenkaan riitä. Lisäksi on käytettävä verotusta ja siksi meillä on raskaiden, raskaan kaluston tiemaksu se otettiin käyttöön vuonna 2001. Se noudattaa saastuttaja maksaa periaatetta ja se koskee tavaraliikennettä raskaalla kalustolla. Eli 3,5 tonnin ja sitä suuremmat kuorma-autot ovat tässä ja rekat ovat tässä mukana. Kyse on kulutusverosta, mikä tarkoittaa sitä, että loppukädessä kuluttaja maksaa veron. Maksu on 1,54 miljardia vuodessa ja noin 75 prosenttia näistä maksuista tulee sveitsiläisiltä rekoilta, eli kolmasosan maksaa 7, siis kolmasosa tulee sveitsiläisiltä ja sitten yksi neljäsosa kauttakulkuliikenteestä. Ja nyt tällä on pyritty, tuotoilla on pyritty rakentamaan kaikista tärkeimpiä infrastruktuurihankkeita, kuten tuo Gotthardin tunneli. Lisäksi yritykset maksavat osuutensa näistä muista infrastruktuureista. Tässä näkyy vähän hinnoitteluesimerkkiä. On kolme kategoriaa. Eli on kate, ykköskategoria, eli 0,1. Siinä 15 prosentin ero. Ja tämä liittyy painoon ja myös nopeuteen. Ja maantieliikennesopimuksessa EUn kanssa korkeintaan 325 Sveitsin frangia peritään tuolta pohjoisen ja etelän väliseltä eh, liikenneväylältä, eli emme voi enempää sitä käyttää. Ja nyt meillä on tällainen maksimikustannukset, ulkoiset maksimikustannukset, ja näitä kahta asiaa täytyy noudattaa, eli Sveitsin lainsäädäntö sekä EUn kanssa tehty maantieliikennesopimus. Enempää emme voi periä niiden mukaan. Sitten liikenteen tehostaminen. Kun 99 vuonna oli 80 tonnin rajoitus, niin 1,6 miljardia ja And you see the average. Ja aika, eli siis nyt maanteillä on 99 vuodesta 2015 maantieliikenne ja tavaraliikenne on kaksi, melkein kaksinkertaistunut tuolta kuudesta tonnista, miljardista tonnista 12. 82 prosenttia liikenne, liikenteestä oli 0,1 tai 2 kategoriassa ja 2017 vain 1 prosentti. Eli 99 prosenttia kuljetettiin euro 5 tai euro 6 standardin täyttävillä rekoilla. Ja nyt luvut ovat osoittaneet, että kustannukset ovat nousseet nimenomaan kuluttajahinto, eli inflaatio on noin 0,1 prosenttia pelkästään. Ja tämä perustuu siihen, että, että mm, kapasiteettia pystyttiin nostamaan 40 tonnin ja sitten näin ollen operaattorit joutuivat siirtämään vain pienen osan kuluttajahintoihin. Tässä näette myös sen, että typpioksidipäästöt ovat todella paljon laskeneet. Se näkyy tuolla sinisellä. Ja näette, että vuodesta 2004 vuoteen 2016 NOx-päästöt ovat laskeneet ja nyt rekkaliikenne ei ole enää se pahin päästön tuottaja tässä suhteessa. Liikennemuotosiirtymästä voidaan sanoa myöskin, että vuodesta 2000 on tapahtunut laskua. Uusi järjestelmä on 40 tonnia ja sitten on tämä tiemaksu tai ajoneuvomaksu. Ja nyt tavoitteena on yksi miljoona tai se oli, välitavoite oli 1 miljoona vuonna 2011, ja nyt 2018 vuoden tavoite on 650 000 raskasta ajoneuvoa maanteillä. Tämä meidän järjestelmämme on ollut menestys. Me pyrimme todellakin siirtämään raskasta rekkaliikennettä rautatie, rautateille – ja tämä 40, 40 tonnin rajoitus ja tiemaksu ja saastuttaja maksaa periaate, niin ovat kuitenkin johtaneet siihen, että vaikutus kuluttajahintoihin on ollut pieni. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon, Heillä Fuglistaleo, tästä uskomattomasta esityksestä, joka osoittaa kuinka paljon on kyseessä silloin, kun tavoitteet on fiksattu, niin koko koneisto takana on jo käynnistetty, jotta tuolla päästään tavoitteisiin. Avaan välittömästi keskustelun ja annan puheenvuoron kollega Schmidtille. Olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Niin, kiitos kovasti. Olen vähän kateellinen, täytyy sanoa, siitä mitä kuulin. Mutta niin kuin meillä sanotaan, niin sveitsiläiset näyttävät olevat <laughs> yksisilmäisiä monessa mielessä. Eli eu on miljardin ponnistukset ja miljardia menee veromaksuja ja siitä huolimatta tämä liikennemuodon muutos ei suju. Olisimme toivoneet raideliikennettä paljon, ETMSn kanssa meillä on suuria ongelmia, mutta kun tarkastellaan lukuja 95 vuodesta tähän asti 6,6 on osuus kasvanut 6,7, niin onhan se hienoa. Tiedämme, että tavaraliikenteessä nämä ovat vähän paremmat nämä luvut, mutta Kiina, Amerikka, Venäjä jo niihin verrattuna, niin ollaan selkeästi takamatkalla. Nythän on niin, että liikenne ja ilma, äh, tieliikenne ja ilmaliikenne on paljon paremmalla tolalla kuin raideliikenne. Mikä erityisesti kiinnosti oli tuossa esityksen lopussa, kun sanoitte tämän raskaan liikenteen matkusta, niin tästä saadaan rahoitusta raiteille. Itävallassa, Euroopassa, niin tätä kovasti toivoisimme, että nämä maksut olisivat tarkoitukseen sidottuja. Itävallassa näin ei ole, eikä ilmeisesti näin tulekaan olemaan, oletan, muissa jäsenvaltioissa, koska tämä korvamerkintä johtaa siihen, että todellakin saataisiin liikennettä raiteille. Mikä olisi hyvä ympäristölle? Muutama kysymys. Ensimmäisenä se, voidaanko tiekiliikenne ja ilmaliikenteen esimerkkiä ottaa raideliikenteeseen liberalisoida, vapauttaa radikaalisti? Kotimaassani tärkeä teema, jos ÖBB tai Ranskan valtiorautatiet tai Deutsche Bahn, jos niitä tarkastellaan. Sitten toiseksi, mitä uskotte, minkälainen tulevaisuus on kymmenen vuoden päästä raideliikenteellä, kun tiedämme, että tämä autonominen ajaminen, autonomiset ajoneuvot tulevat suuressa määrin teille. Ja kolmanneksi, uskotteko, että Eurooppa todellakin voisi jotain oppia Sveitsistä? vai pidättekö itseänne poikkeuksena säännöstä? 28 jäsenvaltiota ei saa yhteen se, mitä te olette saaneet yhteen. Niin, täytyy kyllä puhua siitä, että pitäisikö olla enemmänkin kuin kateellinen. Merci beaucoup, Madame Schmidt. Kiitos paljon, Rova Schmidt. Edustaja Van de Kamp. Ehm, Kiitos puheenjohtaja kaksi vuotta sitten Mihail Kramerin kanssa vierailimme Sveitsissä ja olimme todella hämmästyneitä, kuinka paljon sillan yli meni rekkoja. Ja voin ymmärtää, miksi Sveitsi toteuttaa näitä kyseisiä toimenpiteitä mutta kuitenkin pitää käydä vakavaa keskustelua Gotthardin tunnelin käytettävyydestä ja myös Brenner Basel tunnelin käytöstä. Ja yllätyksekseni näyttää siltä, että 2020 vuonna Gotthardin tunneli olisi täysin valmis miten pääsette eroon näistä käytettävyys- tai sinne pääsyyn liittyvistä ongelmista. Ja kun sanoitte, että suuri osa tuloista tulee sveitsiläisiltä tienkäyttäjiltä ja sitten yksi kolmasosa kauttakulkuliikenteestä, niin jos on vaikka saksalainen rekka, jonka, joka tuo tavaraa Sveitsiin, niin Maksaako tällainenkin rekka kyseisen raskaan rekan tiemaksun? Ja miten tämä vero kerätään digitaalisesti vaiko jossakin rajapisteellä vai kuinka Baselissa vai jossain? Monsieur Ertug, Kiitos. Edustaja Ertug, olkaa hyvä. Dank. Ensinnäkin suuret kiitokset. Tohtori Fenglestaler eh, alustuksesta. Eurooppalaisesta näkökulmasta se oli hyvin kiehtova. Kun puhuu ihmisten kanssa, joihin varmaan kuulun, jotka haluavat kovasti raideliikennettä ja ympäristöystävällistä liikennettä, niin te olette viitearvo, jos näin voisi sanoa, vertailuarvo. Jos ajatellaan tätä vuotta 2020kin, että mitkä ovat raideliikenteen päästöt ja mitä niistä vaaditaan, niin siellä vaaditaan selkeitä toimia ja eri jäsenvaltioissa ja EU-tasollakin on yritetty näitä vaatimuksia toteuttaa. En tiedä, missä määrin voitte tästä antaa tietoja, mutta minua kiinnostaisi ehkä enemmän, että missä määrin sitten loppujen lopuksi teillä Sveitsissä näiden toimien osalta saadaan sitten vastarahoitusta, että mitä tulee liikkuvan kaluston päivittämiseen – saadaanko siltä rahoja, jotka menisivät raideliikenteeseen, niin tällainen korvamerkintä, niin kuin Sveitsissä sitä on tehty, niin voisitteko vähän valaista enemmän sitä, että miten paljon ja mistä tulee mikäkin rahamäärä. Se olisi kovasti kiinnostavaa ja onnittelut vielä kerran tästä. Tämä on todellakin vertailuarvo, johon Euroopassa voisi suuntautua. Merci beaucoup. Avant de donner la, la parole... Kiitos paljon ennen kuin annan puheenvuoron herra Kramerille. Herra Figlistaler, anteeksi. Ja herra Bischof, minä pyydän teitä anteeksi jo tässä vaiheessa nyt heti. Minä tiedän, mitä mieltä minä olen sveitsiläistä mallista ja toivon, että te tekin tiedätte, mitä mieltä minä olen. Rova Schmidt sanoi, että me olemme kateellisia. Me olemme erittäin kateellisia. Se on minun lisäykseni. Yhteistyö Euroopan, EUn ja Sveitsin välillä voisi olla vähän nopeampaa, tuntuvampaa, koska teillä on hyviä kokemuksia hyvistä käytänteistä, jotta meidän rautatiemme voisi muistuttaa huomispäivänä teidän rautatieverkkoanne ja sen toimintaa. Kiitos jälleen kerran, että olette tulleet tänne. Nyt annan puheenvuoron edustaja Kramerille ja itse joudun poistumaan. Kiitos alustuksesta. Surullista tietysti, että täällä niin vähän jäseniä on paikalla valiokunnasta komissio pitäisi olla edustettuna sataprosenttisesti ja kaikkien jäsenvaltioiden niin, että näkevät kerrankin, että ei ole kyse pelkästään sitä, että olisi tällainen wording, koska te ette ole jäsenvaltio. Mutta jos ajatellaan eurooppalaisia tavoitteita, mode shift, tieltä raiteille, niin olette toteuttaneet sen hienosti ja tämä pitäisi kuulla. Ei tarvitse edes mitään uusia ideoita, vaan edes se, mitä te teette niin sitä kopioida, matkia. Kyllä, jokaisen maan pitäisi ymmärtää tämä, mutta sitäkään ei ymmärretä, kun meillä on väärät prioriteetit. Nyt Van de Kamp ihmetteli, että kaksi kolmasosaa tulee sveitsiläisestä raskaasta liikenteestä. Siis teillä on tiemaksu, joka kannetaan jokaiselta tieliikennekilometriltä siis jos on vähintään kolme ja puoli tonnia. Siellä Siis matkustetaan tai kannetaan se maksu kaikilta ja miksi se niin kallista on, niin selititte sitä kilpailua ja yhteistyötä. Mikään yhtiö ei, siis ajaisi sitten 300 kilometriä punaviinikoria varten. Ja sitten seuraa semmoiset nämä tyhjät, lastin matkat ovat vähentyneet paljon ja sen vuoksi kysyisin, että kun on tullut tämä tiemaksu, niin 0,5 prosenttia on kallistunut. Ei siis halvemmalla ympäristönsuojelua saakkaan, koska tämä keskittyminen on parempaa. Meillähän on paljon tyhjänä matkustamista, kun kaikki on niin halpaa. Sen vuoksi kovasti kiitokset tästä. Ja kansanäänestystähän tästä oli. Ja siihen liittyi Gotthard-tunnelin kansanäänestys. Ja siihen liittyy sitten kielto moottoritie rakentaa siihen rinnakkain. Se oli ihan selvää. Euroopassa ei voisi edes kuvitella sitä sanotaan, että rakennetaan uusi rautatie ja ei sitten saa olla moottoritietä rinnakkain. Thüringenin metsän läpi 10 miljardia, niin siihen menee tietysti raideliikenteen ohella moottoritie menee siitä rinnakkain. Ei edes voida ajatella sitä, että taataan tälle liikenne ja ollaan tyytyväisiä rautateihin. Esimerkiksi kun mennään Berliinistä Münchenin tuntikausia. Kiitos tästä kovasti. Ja nyt kun olette täällä, niin minähän sanon aina, että olen niin, niin eurooppalainen maa, niin voitte olla sitä vain, koska ette ole Euroopan unionin jäsen. Niin. Vielä kaksi kysymystä mainitsitte 2020 lähtien myös Noisin kanssa nyt ei voi enää mennä tavaravaunuja Sveitsin läpi nyt, että painostuksesta Saksassa kopioidaan ja sitten asiassahan se on yksinkertaista toteuttaa Euroopan tasolla ja nyt toivoisin, että komissio sanoo, että se mitä Sveitsi ja Saksa voi, niin voimme Euroopassa muutenkin 2020. Kriittinen huomio varmaan sopii, kun näin paljon kehuin Sveitsiä. Kun ensimmäinen ICE meni Sveitsiin, niin Sveitsissä sanottiin silloin, että se sallitaan vain jos saa ottaa polkupyörän mukaan. Olisin varmaan pettynyt, jos et olisi maininnut. Deutsche Bahn sanoi, että ok, kaksi vuotta tehdään, sitten arvioidaan, sitten katsotaan. Kahden vuoden jälkeen sitten poistettiin tämä, mutta arviointi ei ole tehty vieläkään. Eikö tätä voisi yksinkertaisesti toista, koska no, uudessa ics hän on tämä polkupyörän mukaan ottaa, että Sveitsissäkin olisi, kun meillä on tämä eurooppalainen päätös, niin kaikilla, kaikki juniin, myös korkeanopeuden juni voisi ottaa polkupyörän, toteuttaa sitten sen polkupyörämatkailuhan on EU-ssa 44 miljardia vuodessa. Enemmän kuin risteilyliikenne 39 miljardia. Olisi, jos tätä edistäisitte, niin olisi kyllä hyvä. Kiitos vielä kerran. Kaikkea hyvää te kamppailette ympäristön ja liikenteen puolesta. Siinä ei ole ristiriitaa. Se näet, te olette näyttäneet, että se sopii yhteen. Kiitos paljon edustaja Kramerille. Ennen kuin annan vastauspuheenvuoron herra Fyglistalerille, minä itse haluaisin esittää kysymyksen ja tehdä kommentin rahoitukseen liittyvää, joka on tietysti aina tärkeä seikka rahoituksesta – Tähän olet, minä muistan, että se aloitettiin hyvin aikaisin. Avaamistilaisuus oli hyvin kauan aikaisesti rahoitusmalli joutui useamman äänestyksen kohteeksi, niin kuin Sveitsissä on tapana kansa, kansanäänestystä, kansan konsultointia, niitä oli neljä, useita eri vaiheita, erilaisia maksuja tai veroja, jonka tarkoituksena oli rahoittaa tai ennakkorahoittaa tätä toimintaa ja se rahoitettiin ehkä ei ainoastaan tällä rekkamaksulla. Mm, tämän te voitte vahvistaa, olenko väärässä vaikeassa. Kysymys on kuitenkin yksinkertainen. Kun puhutaan tästä maksusta, mm, miten se vastaa sitä periaatetta, että saastuttaja maksaa? Onko siinä suhteellistettu tämä saastuttaja maksaa vai noudatetaanko periaatetta, että tämä on jonkinlainen könttäsummamaksu? Toinen kysymys, johon todella haluaisin vastauksen. Te, onko tämä maksunne, teidän maksunne, onko se suunnattu joko tämmöisiin rakenteellisiin, intermodaalisiin asioihin vai ulkoapäin suuntaut, ul, ulospäin suun, u, ulkoistamisiin, liikennelupamaksuihin, meluihin, päästöihin. Mikä on se mekanismi, että tämä, tämä on todella ollut tehokasta tämä kohdentaminen? Kaksi asiaa unohdin, jos sopii. Matkustajan oikeuksista juuri puhuttiin. Voitteko esitellä, että miten matkustajan oikeudet toteutuvat Sveitsissä? Miten se sujuu? Gotthardin tunneli on valmis, sopimus sitten 89 vuodeksi Sveitsin, Italian, Alkomaiden ja Sveitsin välillä on tunneli on varmis. Onko teillä lupausta? Matkalla kuultiin aikoinaan, että että 2034 olisi tämä siirtymäosuus valmis. Se on oikeastaan kiusallista. Onko teillä muita lupauksia? Kuulen, että Italiassa rakennettaisiin, mutta teidän investointienne avulla vain, että sopimusteista ei pidetä kiinni ajatellaanko tuomioistuinta tai vedetään nämä valtiot oikeuteen, koska tunneli pelkästään, niin eihän siitä mitään saada. Euh, Kiitos. Teillä on nyt muutama kysymys vastattavana, mutta on aika harvinaista kuulla näin paljon kohteliaisuuksia tässä salissa, tässä talossa, yhdessä salissa. Teille on esitetty kohteliaisuuksia, mutta myös paljon kysymyksiä. Annan teille nyt kymmeneksi, reiluksi kymmeneksi minuutiksi vastausaikaa. Voida, voidaksenne vastata kaikkiin kysymyksiin? Kiitos puheenjohtaja näistä kaikista kehuista. Starova Schmidtin kysymys Tarvitaanko liberalisointia? Kaikki rekisterit täytyy pitää yllä, uusia infrastruktuureja rakentaa, avata markkinoita myöskin, käyttää verovarat kohdennetusti. Ja tätä taustaa vasten meillä on X tavaraliikenteessä avattu jo hyvin aikaisissa siis Sveitsissä markkinoille pääsy. Tarvitaanko tätä rautateillä. Oli kysymyksenä, on erilaisia malleja, miten maat voivat tämän ratkaista, mitä tarvitaan. Erityisesti on kilpailukykyistä tavaraliikennettä ja rautateillä. Eri malleja on infrastruktuurin muiden erottaminen toisistaan. Meillä voi olla tehokasta raideliikennettä eri tavoilla, mutta jäsenvaltiot, osavaltiot, tekisivät hyvin, jos tekisivät näin. Sitten tämä autonominen ajaminen. Kymmenes vuoden päästä on ajatuksia niin kutsutuksesta Platon, Platonin käsitteestä. Voidaan yhdistää jopa 40 rekkaa toisiinsa ja 40 junaa toisiinsa, kun rekkoja vain kolme neljä. Meillä on siis suuri etusija raideliikenteessä. Mm. Täytyy keskittyä raideliikenteessä suuriin määriin. Se on toimia. Raideliikenteessä täytyy olla tehokkaampi pitkillä etäisyyksillä. Ja tietysti edistystä tulee teknologian kautta, niin miten voidaan oppia Sveitsistä, miksi ei? Mekin opimme aina EU-sta. Raideliikenteessä otetaan kaikki säännöt EU-sta. Yhteen toimivuudesta otamme niitä sääntöjä itsellemme. Mielestämme se on ihan oikein. Tarvitaan integroitua eurooppalaista raide- ja tavaraliikennemarkkinaa Työstämme sitä ja tässä opimme paljon EUlta ja Sveitsi hyötyy myös kovasti näistä yhtenäisistä säännöistä. jos täytyisi näitä teknisiä määräyksiä sovittaa yhteen eri jäsenvaltioissa, niin tässä, mutta se on paljon parempi, että opitaan toisiltamme. Joskus on jollakin hyvä parempi idea, joskus jollain toisella. Ja juuri raideliikenteessä liikenteen siirtymässä, niin siinähän Sveitsillä on muutama hyvä idea ollut. Herra van der Kamp, yhdessä herra Kramerin kanssa kysymys näistä siirtymäosuuksista 2020 ovat nämä linjat Sveitsissä. Baselista kiassa on siis sopimus on Saksan ja Italian kanssa, että kun ajatellaan siirtymäosuuksien kapasiteettia, niin he no, korottavat sitä sitten kysynnän mukaan. Osin se sujuu. Pitkän aikaan ei sujunut, erityisesti Saksassa. Sanon aina, että Italia on tällä välin ohittanut Saksan. Siellä sujuu paremmin. Se toivottavasti nyt Saksassa motivoi tekemään jotain myös mutta tämä nyt on todellakin eurooppalainen ongelma. Nämä käytävät TNT-verkot, se nämä parhaiten, tarvitaan investointeja koko akseli käytävää. Näitä, hän on erilaisia, ei Saksa voi vastata kaikesta, tarvitaan Brenneriä myöskin raideliikenteessä, että todellakin saadaan ne sovitettua yhteen. Skenaariot eivät ole niin synkät kuin herra Kramer sanoi 2043 asti kaikilta osin on siihen mielessä rakennettu nämä osuudet. Saksan kanssa ollaan puheessa, että on toimenpiteitä, on osuuskohtaisesti kapasiteettitoimia, että kapasiteettia voidaan korottaa jo ennen sitä ja todellakin sitten vastata kysyntään. Emme vedä oikeuteen naapurivaltiota, puhumme heidän kanssaan ja luotamme siihen, että huono omatunto joskus auttaa niin saadaan asioita eteenpäin. Herra Fanderkamp kysyi myös, että miksi kolme neljäsosaa rahoitetaan Sveitsin raskaasta liikenteestä, niin jokaisessa osavaltiossa on tämä sisämaan liikenne, on selkeästi suurempaa kuin kauttakulkuliikenne. Miljoona rekkaa menee etelään, mutta tietysti on paljon rekkoja, jotka Sveitsin sisällä matkustavat. Kolme neljäsosaa on tämä liikenteen osuus. Ja kaikki nämä rekat, jotka maksavat samojen osuuksien mukaan. Se johtaa siihen, niin kuin Kramerkin sanoi, Sveitsin sisälläkin logistiikkaa on koordinoitu Euroopan suhteen. Ja tietysti on tavaraliikennettä Sveitsissä yli 50-60 kilometrin osuuksilla, jossa siirrytään raideliikenteeseen seuraavaan logistiikkakeskukseen viedään ja sieltä sitten jaetaan eteenpäin. Eli raiden tavara, raiteiden tavaraliikenne on osa logistiikkaketjua tässä mielessä, on integroitu Sveitsin tukkumyyjät eivät melkein pysty käyttämään raiteita. Se on todellakin osa sveitsiläistä logistiikkaa. Siellä on äh, jokaisen rekkaan sisään rakennettu elektroninen laite. Ulkomaisellakin on osittain tämä laite. Tai sitten voivat äh, tehdä, antaa tiedonannon rajalla tästä. Ja tietysti täytyy äh, laitteesta säännöllisiä jo luopua. Ja sitten, jos olisi eurooppalainen näyte, niin se kattaa maksut kaikkialla Euroopassa ja se kattaisi myös Sveitsissä sen. Sitten saneeraus. Tässä on lakiin kirjoitettu, että 20 vuodesta lähtien ei voi olla sellaisia tavara äh, liikennevälineitä, jotka aiheuttavat paljon meloa. Eurooppalaiset ei seät äh, tavarajunille niin pätevät uusiin vaunuihin 2020 lähtien. Siis ei mitään uutta olla keksitty, vaan EU-sääntöjä on toteutettu sitovammin vähän, että meillä on tässä tavoite. Paljon on keskusteltu, sektori vähän puolustautui tässä, mutta sen jälkeen kun tuli tämä tiedonanto, niin nämä mersaneuratet vaunut, niiden määrä kasvaa ja olemme kovin luottavaisia, että 2020 mennessä niin päästään lähelle 100 prosenttia. Tämä on Sveitsissä myös tavaraliikenteen osalta äh, siis rahoitettu, koska haluttiin tämä tavoite saavuttaa. Tällä on äh, myös hyväksynnän kanssa tekemistä. Väestö jos ajatellaan tätä kautta kulkuliikennettä, tavarajunissa, josta tulee paljon melua ja suhteellisen vähän hyötyä, eli halutsimme väestön hyväksyntää tälle. Ja meluongelma raideliikenteessä on yksi suurimmista siis kannusteita voi luoda jonkin aikaa, mutta jos ei siltikään toteuteta ja on yksikin meluisa kovaääninen tavaraunoja, sitten se vaikutus katoaa ja sitten kielto on oikea toimi. Ja pitkän, pitkän siirtymäkauden myötä tämä, tästä ilmoitettiin ja me näemme hyvää menestystä tässä ja olisimme kovin iloisia, jos EU tai ainakin yksittäisissä käytävämaissa tehtäisiin. Tultaisiin tässä meidän perässämme. Niin rahoitus. Meidänkin pitää tässä oppia. Meillähän oli se ajatus, että rahoitetaan vuosittaisesta budjetista NDR, NDRssä määritellään, mitä seuraavasta vuoden budjetista rahoitetaan. Ja kun parlamentissa ollaan, niin täytyy sanoa rehellisesti, että ei siinä ole valinnanvaraa. Siis parlamentin budjettivalta on äh, suht, suhteellista, jos näitä poralaitteita ei lokakuussa halua sisältä sivuun. Eli kun näitä kuluja on, niin ne ovat pitkäaikaisia valtiolta. Täytyy aina rahoittaa ja rahastoja voidaan os- suhteellisen hyvin ohjata. Sitten määritellään pitkän aikavälin osalta, että mitä halutaan rahoittaa. Ja tässä on siis tämä ohjausmahdollisuus. Tällä välillä rahastosta rahoitetaan koko raideliikenneinfrastruktuuria kaikkiin kustannuksiin laajennettuna, kun tässä raideliikenneinfrastruktuuri on pitkän aikavälin tehtävä. Ja budjettikeskusteluissa, niin ei tarvitse sitä joka kerta keskustella uudestaan, että halutaanko nyt raideliikennettä myös ensi vuonna, vaan se täytyy tehdä yleisellä tasolla. Valtiovarainministerillä ei ole ollenkaan huonoa toimintaa. Yhden kerran määritellään, että miten paljon ala saa ja sitten se täytyy pärjätä sillä. Ja sitten jos tarvitaan lisää, niin sitten ei valtiovarainministeri ole siitä vastuussa, vaan liikenneministeri, joka sanoo, että kernaasti haluaisi raideliikenteeseen lisää rahaa ja sitten täytyy perustella se. Jos on hyvät argumentit, niin hän saa. Jos ei, niin sitten ei saa. Tarkoitukseen sidotut tulot myöskin helpottavat budjettivaarinottoa. 2020, Kramer puhui siitä, minäkin siihen vastasin äsken. Sitten pyörän mukaanotto, polkupyörän mukaanotto. Nyt meillä on äh, kaukojunakonsession konsessioiden antaminen meneillään. Ja liikenneviraston yksi vaatimus on se, että äh, junilla täytyy olla äh, multifunktionaalinen osasto, johon voi laittaa polkupyörät. Tulemme vähän teitä vastaan siinä, että Sveitsissä voi edelleen ottaa polkupyörän mukaan. Ja jos ICEssä ei voi ottaa, tai jos se on sveitsiläinen, niin sitten voi ottaa. Matkustajan oikeuksista on ehdotus parlamentissa parhaillaan. Me omaksumme samanlaiset oikeudet matkustajille – Jos ei ole suodatusta pystytty toteuttamaan, niin sitten on oikeus vaatia rahat takaisin. Meilläkin. Niin, saattuttamisperiaate. Verotetaanko näitä päästöluokkia? Rekkojen osalta se on hyvin euroluokkien osalta toiminut. Nyt tosiasiassa meillä on haaste, että kun euro 6 luokassa ei jatketa niin kuin on ajateltu, niin täytyy miettiä, miten jatketaan, mitä jatkokriteereitä voisi olla, jotta saadaan parannusta tässä aikaan. Ja tämä on tarkoitukseen sidottu integroitua politiikkaa, että rahat ei mene yleisesti budjettiin, vaan tuetaan sitä, mitä halutaan tukea. Näin saadaan kaksoisvaikutus aikaan politiikalla. Toivon, että tämän myötä olen vastannut kysymyksiin. Muuten otan vastaan kannasti lisäkysymyksiä. Kiitos paljon herra Oler. Tässä saatiin hyvä oppitunti sveitsiläisestä toiminnasta. Se on aina hyvä kuulla mikä on todella myös tärkeää, kun puhutaan tuloista ja laadukkuista, mutta myös päättäväisyydestä, on ehkä, ehkä helpompi Sveitsissä, kun on tämä konfederaatio. Siellä on pitkät perinteet toimia näin Euroopassa. Tämä on ainakin meille pyrkimyksenä Kiitos, te, että tulitte tänne, herra Fylkistaler, ja myös teille suurlähettiläs, että tulitte paikan päälle. Te olette aina osoittaneet kiinnostusta. Me olemme erittäin kiinnostuneita aina kuulemaan teitä. Ja minä muistutan, että me jatkamme tänä iltapäivänä kello 14.30, sanoo puheenjohtaja. 14.30 jatkamme.